first of all, uh, uh welcome to every... No niin, siis tervetuloa kaikille. Coming. Ja kiitokset uh, saapumisesta tänne. Meillä. Minä olen nyt vastuussa tämän hyvin tärkeän kuulemistilaisuuden avaamisesta. Ja meillä on mahdollisuus yksityiskohtaisesti käydä läpi komission ehdotusta, direktiiviä lasten hyväksikäyttöä ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Ja tietänette, että tämä direktiivi on puitepäätöksenä hyväksytty vuonna 2004. Ja tässä alkupuheenvuorossani ainoastaan lyhyesti nyt sanon muutaman sanan ja tämän esittelyn jälkeen meille on hyvin tarpeellista kuulla vieraidemme puheenvuorot. Hyvin tärkeää on muistaa tässä aluksi seuraavat tärkeät kohdat direktiivissä. Minun mielipiteeni mukaan tässä tekstissä on selvät tavoitteet ja etusia kysymykset, joista ensimmäiseksi puhumme siitä, miten rangaistusten täytyy, rangaistuksia täytyy koventaa entisestään ja myös minun mielestäni tärkeää on parempaa suojaa, tarjota uhreille ja parempaa apua, tarjota väkivallan ja hyväksikäytön uhreille. Ja vielä tärkeää on luoda varsin laaja ohjelma ennaltaehkäisyä varten sekä lainsäädännöllisestä näkökulmasta että myös koko yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna. Tämä teksti, on peräisin meidän parlamenttimme ehdotuksesta ja aloitteesta viime vuonna. Me pyysimme unionin komissiota käymään uudelleen läpi tätä puitepäätöstä vuodelta 2004. Tuo ehdotus täyt, sisältää hyvin tärkeitä asiakohtia, joista mainitsen muutaman. Mielestäni merkittävää on ottaa esille se, että tässä tekstissä raskauttaviin asianhaaroihin otetaan monia muita uusia asianhaaroja mukaan ja hyvin merkittävää on myös määritellä tarkemmin seksiturismi, ja näin voimme paremmin tämän, tätä ilmiötä pyrkiä torjumaan. Tämä ilmiöhän on jatkuvasti kasvussa. Ja eli sitten tässä puhutaan myös lapsipornografiasta verkon kautta välitettynä ja sen estämisestä. Hyvin laajaa keskustelua asiasta käydään ja uskon, että tämän päivän keskustelumme ja kuulemistilaisuutemme auttaa meitä ymmärtämään asioita vielä paremmin. Yksi hyvin merkittävä asia vielä on juuri se, että tähän on otettu mukaan lasten monet erilaiset rikokset, jotka liittyvät lasten seksuaalisen hyväksikäyttöön, ja heidän hyödyntämiseensä seksuaalisen aineiston tuottamisessa. Ja lisäksi juuri äsken mainitsemani avun tarjoaminen. Hyvin usein alaikäiset joutuvat kärsimään näistä uhr, tästä uhrin asemasta ja heitä käytetään usein hyväksi ja he joutuvat kärsimään fyysisesti ja psyykkisesti heistä tulee uhreja ja ihan tässä pelkässä itse tapahtumassa ja sitten heistä tulee myös tiedotusvälineiden uhreja ja tähän tarvitaan kunnolliset oikeuspuitteet. Nykyisin ei ole vielä riittävästi otettu huomioon alaikäisten haavoittuvaa luonnetta. Hyvin paljon tietysti on vielä tehtävänä, mutta nyt omaa puheenvuoroani en pitkitä tähän alkuun sen enempää, vaan pyydän nyt kaikkia puheenvuoron käyttäjiä käyttämään sen ajan, jota heille on myönnetty ja pyydän, että annatte anteeksi, jos joudun muistuttamaan teitä siitä, että aika on rajallinen. Ensiksi annan puheenvuoron Rova Kamerevertille. Hän edustaa täällä parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa. Hän on aivan oikea henkilö nyt esittelemään tätä asiasta tekemänsä lausuntoa. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös siitä, että sain osallistua tähän esittelijänä tähän kuulemistilaisuuteen. Minä olen lausunnon tai mietinnön laatija kulttuurivaliokunnasta ja voin kertoa, mihin suuntaan minun ajatukseni mennyt. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, sain tähän aluksi, ennen kuin menen eh, ytimeen, niin tähän alkuun pari kolme alkuhuomautusta. Minä olen oppinut äkkiä, että pitää aina toistaa ja korostaa näitä asioita. Ensinnäkin seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalinen riisto ja sen esitteleminen, joka reaali- tai virtuaalitodellisuudessa ovat parhimpia rikoksia, joita kenheenkään voi kohdistua. Sen takia tavoitteena pitää olla uhrien suojeleminen ja, ja tekijöiden, tekijöiden asettaminen rikosvastuuseen. Toiseksi, kun käytetään seksuaalisesti tällaista materiaalia, niin sitä ei voi millään tavalla puolustella ilmaisuvapauksella. Reaalimaailmassa kolmanneksi on olemassa myös virtuaalista rikollisuutta. Sitä pitää torjua ja sitä pitää myös sitä pitää nostaa. Kanne, internet ei ole mikään oikeudeton alue tai avaruus, vaan sielläkin pitää löytyä rikoksen tekijöille vastuu Tämä globaali eh, valvonta on hyvin tärkeä saada toimimaan. Tällä direktiivillä komissio pyrkii torjumaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja seksuaalista riistoa sekä lapsi alle 18-vuotiaiden kuvaamista netissä. Tämä on hyvä tavoite. Tämä ehdotus lähtee siitä lähtökohdasta, että tällä alalla rikokset ovat lisääntyneet ja modernit tiedon välitysvälineet antavat mahdollisuuden rikkoa näitä asioita ja sen takia jäsenvaltioiden pitää löytää yhdenmukaiset vastaukset tähän rikostunnusmerkit, rikosten tutkinta, sitä pitää rajojen ylittäen, rajat ylittäen helpottaa ja helpottaa tutkimuksen tekijöiden työtä. Ja tässä pitää pystyä voida valvomaan viestintää ja esimerkiksi myös pitää pystyä valvomaan rahan liikkeitä. Tässä direktiivissä ei kuitenkaan selventetä, että tällainen valvonta perustuu johonkin epäilyyn ja että sillä olisi jonkunnäköinen oikeudellinen peruste. Ja sen takia voidaan pelätä, että tässä tulee yleismaailmasta valvontaa esimerkiksi kun Saksassa ollaan, on, Saksassa on korkein oikeusistuin todennut, että joissakin tämmöisissä valvontatilanteissa perusoikeuksia on rikottu. Tämä direktiivi kuitenkin toivottavasti tavoitteeseensa pääsee ja olen vakuuttunut siitä, että se kuitenkaan ei mene tarvitse pitkälle ja se menee toisaalla sitten liian pitkälle ja kulttuuri, eh, kulttuurivaliokunnassa on käynyt selkeästi, eh, että ennaltaehkäisy on tehokkain tapa ja senpä takia valiokunnassa on tullut hyvin tai tulee paljon ehdotuksia, jotka vahvistavat tätä ennaltaehkäisypuolta. Yksi tärkeä osa on meidän mielestämme tämmöinen selkeä median koulutus, median lukutaito. Ja tässä ei ole kyse pelkästään tekniikan opettamisesta, vaan siitä, että opetetaan taitoja ja tietoja ja miten sosiaalisessa mediassa käyttäydytään, mitä tietoja siellä voi antaa eteenpäin ja mitä ei kannata antaa levityksen. Tässä on kyse siitä, että lapset jo varhaisessa iässä oppivat, että uusiin medioihin kuuluu paljon riskejä ja niitä pitää osata ennakoida. Kritiikki kittömästi äh, lapset äh, hyvin usein äh, suhtautuvat medioihin, mutta tähän pitää löytyä muutos. Ja grooming sanana tämä houkuttelu on yksi asia, jota pitää lähestyä ja pitää lapsille opettaa, opettaa miten hyvä ja pahan edotetaan toisistaan eikä tässä tietenkään voi heittää lasta kylpyveden mukana ulos. Lopuksi kaikilla, jolla joka auttaa lasta tämän kaaduttua häntä ei voida heti syyttää väärinteosta, vaan meidän pitää löytää jonkunnäköinen tasapaino luottamuksen ja varovaisuuden välille. Meidän mielestämme valiokunnassa seksuaalikasvatus kuuluu myös kouluille entistä enemmän. Vanhempia pitää kouluttaa tällä alalla. Ja enti kertaa tässä on nyt kyse, meillä on vanhemmat, vanhempien sukupolvi, jotka eivät tiedä tasan tarkkaan, mitä heidän, heidän jälkipolvensa netissä tekee Tarvitaan myös tiedon vaihtoa jäsenvaltioiden välillä, e, eli e, pyörää ei tarvitse aina keksiä uudelleen, vaan uusista tai e, käytössä olevista hyvistä esimerkiksi voidaan oppia. Ja uskon, että olisi hyvä, jos komissio voisi tässä toimia koordinaattorina. Meidän mielestämme tämä ehdotus ei riitä poliisi- ja oikeusviranomaisten yhteistyön kehittämiseen online-rikosten osalta. Me voimme olettaa, että internetin palvelun tarjoaja ei, ei halua tulla liitetyksi tällaiseen lasten seksuaalisen hyväksikäyttöön mutta kuitenkin riski on olemassa. Me tarvitsemme eurooppalaista lisää yhteistyötä ja paremmin koulutettua poliisi- ja tuomioistuinlaitosta, mutta tarvitsemme myös kansainvälisiä sopimuksia, kun pyrimme torjumaan lasten seksuaalista hyvä, hyväksikäyttöä ja seksuaalista riistoa sekä lapsipornografian kauppaa. Tässä EUn pitää ja, pitää ja sen on pakko ottaa nyt neuvottelumandaatti käteensä ja koittaa saada kansainvälisiä sopimuksia aikaan. Ja nyt sitten tässä kyse komission sellaisesta, asia, sellaisesta asiasta, jossa komission ehdotus ei riitä, nimittäin sellaisten sivujen poistaminen, jotka sivältävät lapsipornografiaa tai lasten hyväksikäyttöä tai, tai pääsyn esto tällaisille sivuille tässä äh, parlamentissakaan, tässä kaikissa ryhmissä ei ole päästy yksimielisyyteen. Minun vakuutu, vakaumukseni on se, että EU:ssa äh, äh, ei voida yksinkertaisesti vaan poistaa tietoja. Kyllähän tietoja äkkiä päästään, päästään tekemään, mutta sivuille pääsy ei ole oikea lähestymistapa, koska se ei auta lapsia. Semmoisissa maissa, joissa tällaiset estosivut ovat käytössä tai estomahdollisuudet ovat käytössä, niin siellä näkyy jo, että nämä, nämä estot on helppo kiertää. Ne eivät ole tehokkaita ja ne eivät useinkaan koske tai kohdistu siihen sisältöön, joka nimenomaan on vaarallista. Ja tämä edellyttää sellaista infrastruktuuria, joka on hyvin helposti vanhentuva. Ja tämä näkyy myös musiikkiteollisuuden alalla, miten helposti voidaan sanoa, että kun joku on, on, on saatu kiinni yhdestä, yhdestä toiminnasta, niin se leviää toiselle. Ja tällaiset estosivut eivät ole hyvä mahdollisuus myöskään silloin, kun ne joutuvat väärin käsiin hyvin usein toimitaan sitten sillä periaatteella, että poissa silmistä, poissa mielistä. Nämä saattavat Nämä eivät siis ole muuta kuin silmänlumetta, eivätkä ytimessä ratkaise tätä ongelmaa. Nyt on olemassa hyviä kansainvälisiä verkostoja, jotka pystyvät helposti poistamaan sisältöä ja yhteistyö kansainvälisellä tasolla on parantunut ja EK e, e Internet valituspaikka on sanonut, että 89 prosenttia kaikista sivuista, jotka on ilmoitettu, niin, niin ne voidaan 89 prosenttia niistä jo poistaa viikon äh, kuluessa. Kuitenkin yksimielisyyttä on siitä, että poistaminen on kaikista paras tai sivujen sulkeminen Euroopan laajuisestikin, se pääsemmekö nyt kompromissiin, että jotain muitakin mahdollisuuksia ehkä jäsenvaltioiden jätetään vielä käyttöön, niin kuitenkin pitää olla olemassa selkeät säännöt sen osalta, miten näitä kohdellaan Euroopan laajuisesti. On muitakin sellaisia asioita, jotka ihan lyhyesti tässä yhteydessä tuon esille. On olemassa rikostunnusmerkkejä, joita on direktiivissä ehdotettu. Me haluaisimme valiokunnassa vielä lähes yksimielisesti poistaa nämä, koska rikosoikeusjärjestelmän jäsenvaltioissa ovat erilaiset ja jokaisella on oma systematiikkansa ja senpä takia ei kannata ryhtyä puuttumaan jäsenvaltioiden rikosoikeusjärjestelmään ja tunnusmerkistöihin, mutta tämän luonnollisesti rangaistusten pitää vastata myös teon vakavuutta. Last lasten, eh, eh, eh, etu, lasten käsittely eri jäsenvaltioissa, tai lasten suojeleminen eri jäsenvaltioissa on vielä hyvin hajallaan, ja lapsiahan ovat kaikki alle 18-vuotiaat, ja jos puhutaan alle 18-vuotiaista, se olisi ehkä parempi tässä direktiivissä, eikä viitata lapsiin siinä, sillä tavalla. Kiistanalainen on vielä sekin kysymys, miten oikeushenkilöt joutuvat rangaistuiksi vai joutuvatko ollenkaan, onko niillä rangaistusvastuu anteeksi rikosvastuu. Ja jos käsitellään nyt yrityksiä, tässä yhteydessä niin oikeushenkilö luonnollisesti on juuriltaan aina luonnollinen henkilö siellä takana ja, ja oikeushenkilön takana olevat luonnolliset henkilöt voidaan asettaa rikosvastuuseen ja yritykset sitten ehkä, e, ehkä sitten taloudelliseen vastuuseen tällaisessa tapauksessa. Huomaatte, että tämä on erittäin laaja teema ja niinpä on vaikea viidessä minuutissa tämmöisestä asiasta puhua. Toivottavasti toin teille esille jotakin tärkeitä kohtia tässä yhteydessä yhteydessä ja toivottavasti keskustelu näiden kahden puolen päivän aikana nyt sitten rikastuttaa tätä asiaa vielä entisestään. Kiitokset Petra. Nyt annan puheenvuoron Janna Kudakiksille. Hän edustaa naisten oikeuksien valiokuntaa ja hän EU on valmistelemassa omaa mietintöään. Olkaa hyvä. Um, I'm not going to go... Kiitoksia puheenjohtaja. En käytä mietintöä läpi, koska siinä on monia asiakohtia, joista tässä jo puhuttiin, ja se on julkisesti saatavissa. Mutta vain tarttuisin muutamaan vähän ristiriitaisempaan kohtaan. Lasten hyväksikäyntö on vakava äh, fakta elämässämme. Vieläkin vakavampaa tämä on silloin, kun Tämä on seksuaalista, sukupuolista <laughs> hyväksikäyttöä. Käytetään kuvia kaupallisessa mie- mielessä tai omaa nautintoa hakien. Lapsi virkamiehinä aikuisena meillä, poliitikkoina meillä on yhteinen vastuu suojella kaikkia lapsiamme maailmassa, jossa teknologiat muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Meidän pitää olla valmiita kehittämään ja toimintaamme ja reagoimaan tähän rikollisuuteen ja suojelemaan lapsiamme. Olen tyytyväinen komission kattavasta ehdotuksesta, mutta siinä ymmärretään, että tarvitaan holistista lähestymistapaa. Olen tutkinut, tutustunut ehdotukseen ehdotuksen kolmen p kannalta suojelun, ennaltaehkäisemisen ja syyteenpanon kannalta. Haluaisin kuitenkin tarttua tähän sanamuotoon ja keskittyä joihinkin määritelmiin. Komission määritelmä on, että lapsi on mikä tahansa henkilö, joka on alle 18-vuotias. Minun mielestäni tämä on liian laaja ala. Meidän pitää tehdä ero lapsen, joka on alle suojaajien, sukupuolisen suojaajien, se vaihtelemassa toiseen, ja nuoren välillä, joka on yli 16-vuotias, mutta alle 18-vuotias, mutta tarvitsee suojelua sukupuolisesta hyväksikäytöltä koko lausunnossani, niin kuin komission ehdotuksessakin, olin käyttänyt termiä lapsipornografia to, enkä äh, lapsien, lasten kuvien käyttö seksuaalisessa mielessä. Äh, tarkoituksen, siis tämä seksuaalisen suku käytön kuvaaminen on laajempi termi. Ja lisäksi kun pohdimme tämänhetkistä lainsäädäntöä ja juridista te- terminologiaa eri yleissopimukset, jotka liittyvät tähän luonnokseen, on hyvä pysyä tämänhetkisessä sanamuodossa. Tiedän, että tämä on alue, josta ihmiset kyllä keskustelut ovat eri mieltä. Mitä ennaltaehkäisy, ennä, ennaltaehkäisyn tulee, me kaikki tiedämme, että kaikkein puhutuimpia aiheita on pornografia, sisällön poistaminen netistä ja sivulle estäminen, pääsyn estäminen. Olen saanut mieltä komissaari Malmströmin kanssa, että lopullinen tarkoitus on poistaa tällaiset sivustot, poistaa lähde. Mutta jos näin ei voida tehdä, niin silloin pitäisi käyttää sivuille estämistä. Eston pitäisi, pitäisi nähdä tällaisena ylimääräisenä välineenä toimintamalleissamme. Tutkimus on osoittanut, että se on lisää ahdistuksen lähde lapsille, kun he tietävät, että heistä on kuvia netissä, niitä voidaan sieltä ladata omaan käyttöön. Meidän pitää käyttää molempia metodeja, eikä meidän pidä sulkea toista pois, kun odotetaan, että päästäisiin kokonaan näistä aineistosta eroon. Mitä tulee sitten suojeluun, tarvitaan jatkuvasti tiedotuskampanjoita koskien sekä lapsia että vanhempia. On tärkeää, että on tietty, että yhteiskunta myös reagoi. Pitää varmistaa lastensuojelu ja nuorten suojelu. Tarvitaan vapaaehtoista toimintaa ja myös palkallista toimintaa, ja jäsenvaltiot eivät välttämättä ryhdy tällaiseen toimintaan. Usein unohdamme, että suuri osa rikoksentekijöistä saattavat olla itse lapsia. Lapset, jotka seksuaalisesti hyväksikäyttävät muita lapsia, heidän ei pidä kohdella samoin kuin aikuisia, jotka ovat hyväksikäyttäjiä. syytteeseen pano, mitä tulee tähän, uskon, että komissio on ylittänyt toimivaltuutensa ottaen mukaan erityisiä termejä, mitä tuomioihin jäsenvaltiot voivat vapaasti asettaa omat rikokset seuraamuksessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että niiden ei pitäisi jakaa parhaimpia käytäntöjä, kun mietitään rangaistusmuotoja. Sy- syytteeseen pano, siihen liittyy myös kuntouttaminen ja se, että on tällaisia seksuaalirikosohjelmia, kuntoutusohjelmia. Toivottavasti nämä koskevat kaikkia henkilöitä riippuen siitä, mitä, missä ovat toimineet Tarvitaan tukea tietysti uhreille heidän perheilleen pitäisi pohtia myös tarvetta tukea näiden rikoksentekijöiden perheitä, ovat usein viattomia, jotka ovat hiljaisia uhreja, jotka merkitään epäoikeudenmukaisesti johtuen rikoksentekijän toiminnasta. Meidän lähestymistapamme täytyy olla tiukkaa, kurinalaista, kun suojelemme lapsia, ja tämä pitää olla meillä ykköstavoite. Samanaikaisesti meidän pitää ottaa huomioon, että ennaltaehkäisy on paras tapa suojella ei pidä ohittaa vaikeita kysymyksiä, kuten internet- tai ihmisoikeuskysymykset tai yksilönvapaudet. Ja tämä direktiivi on sellainen alue, jolla toimintaa voidaan harjoittaa yhtenäisenä toimintatavana kaikissa jäsenvaltioissa. Lasten hyväksikäyttöön lapsipornografia ei tunnista rajoja. Se vaikuttaa globaalisti, siksi meidän pitää tarttua siihen yhtenäisellä tavalla. Marina. Kiitokset Marina. Ja nyt sitten siirrymme eh, varsinaisiin sen vieraidemme kuulemiseen ja aloitamme eh, komission jäsen Malmströmin kabinettipäällikön puheenvuoroon. Valitettavasti hän itse ei tänne päässyt paikalle ja sen, puol- sen takia Maria Asenius puhuu hänen puolestaan. Madam Chairman. I am grateful for the... Kiitos puheenjohtaja. Olen kiitollinen mahdollisuus puhua teille tänään ja äh, kerron teille äh, komissaari Malmströmin henkilökohtaiset terveiset. Hän on valitettavasti tänään Brysselin ulkopuolella. Mutta äh, tässä on mahdollisuus minulla nyt sitten kertoa tätä komission direktiiviehdotuksen taustaa seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumiseksi. Ja haluan kertoa jotakin ydinkohtia tästä ja, ja ehkä voisin vastata siihen kritiikkiin, jota on tullut erityisesti yhtä ehdotuksen osaa vastaan, nimittäin internetin pääsy, sivuille pääsyn estäminen. Ei kai nyt tarvitse selvittää selittää sitä, miksi EUn tasolla tällainen direktiivi katsotaan tarpeelliseksi. Ei tässä ole kyse pelkästään kauheista rikoksista, jotka vaikuttavat pitkän aikaa uhrin elämään, mutta nämä ovat herkimpiä ihmisiä vastaan tehtyjä rikoksia. Ja täällä on moraalinen ja juridinen velvollisuus yhteiskunnalla suojella näitä henkilöitä. Asiantuntijat voivat antaa meille tänään varmasti lisätietoa tutkimuksesta tällä alalla. Muutama luku kuitenkin tässä vaiheessa. Yli 10-20 prosenttia lapsista joutuu rikoksen uhriksi lapsuuden aikana. Sadat internetsivut levittävät lapsipornografiaa tai niin kutsuttuja hyväksikäyttäviä kuvia, lapsia hyväksikäyttäviä kuvia. Tällaiset sosiaaliset chattisivukset, niitä käytetään lasten houkutteluun ja seksiturismi valitettavasti on asia, josta kaikki ovat kuulleet. Näitä vastaan komissio nyt ehdottaa, ehdotti direktiiviä aiemmin tänä vuonna. Tämä on kunnianhimoinen ehdotus ja ottaa hyvin laaja-alaisen lähestymistavan tähän kysymykseen. Siellä on säädöksiä ei pelkästään rikosten, rikollisten syytteeseenpanosta, vaan myös sitten myös uhrien suojelusta. Kerron hieman enemmän näistä kolmista. Ensinnäkin ennaltaehkäisy, suojelu ja syytteeseen pano. Jos syyttäisenpanoa halutaan parantaa, niin pyydetään jäsenvaltioita lähentämään lainsäädäntöä eri osilta, 22 rikoksen osalta ja rangaistusasteikkojen lähentämistä vakavuudesta riippuen. Tässä on erilaisia hyväksikäyttöjä ja riiston osia, uusia tapoja, joita uudet teknologiat ovat helpottaneet. Esimerkiksi tämä grooming, eli lasten houkuttelu, chateissa ja tietoinen hallussapito, vaikkei näitä ladatakaan näitä sivuja. Tällä hetkellä tällaisesta on aika vaikea asettaa syytteeseen ketään ja että tietoisesti levittää lapsipornografiaesityksiä ja esimerkiksi lasten live-esiintyminen webcastin kautta tutkivat poliisit tarvitsevat lisämahdollisuuksia piilot, piilotyöskentelyyn ja soluttautumiseen luonnollisesti tiettyjen takeiden olemassa ollessa. Ja jopa jos lapsesta ei ole tehty ilmoitusta, niin on mahdollista nostaa syyte. Ja jos lapsi uhri vetää syytteensä pois tai ilmoituksensa pois, niin tämä syyte voidaan nostaa. Ja vakavimmissa tapauksissa rikoksen tekijöitä voidaan jo vuosien, vielä vuosien jälkeen asettaa syytteeseen, jotta oikeus tapahtuu tapahtuu, vaikka uhrit eh, eivät uskalla tulla esiin ennen kuin aikuisina. Sitten tämä oman toimivallan ulkopuolelle laajeneva toimivalta on tärkeä, jotta voidaan myös seksiturismia torjua. Sitten tämä toinen osio, nimittäin suojelu, jotta voitaisiin uhreja suojella rikosoikeudenkäynneissä, niin on mahdollisuus käyttää entistä enemmän oikeusapua, erityisavustajaa uhrin apuna, sääntöjä, miten poliisi, poliisia voidaan kouluttaa haastattelemaan lapsia sellaisessa, ta, ta, sella, niin, ettei lisätraumaa synny. Ja tässä myös halutaan, että ponnistellaan näiden uhrien tunnistamiseksi ja heidän traumansa parantamiseksi. Tämä kolmas osio on sitten ennaltaehkäisy. Meidän pitää tehdä kaikki mahdollinen, jotta voisimme ennaltaehkäistä hyväksikäytön ja riiston, ja tämä lienee kaikista vaikein tehtävä ala. Lasten valistaminen ja kouluttaminen riskeistä on hyvin tärkeä osa. Monet EU-toimet ja rahoitusohjelmat, kuten Daphne ja Safe Internet, ovat olemassa jo. Mutta kuitenkin direktiivissä on mukana vielä muita ennaltaehkäiseviä toimia sen puitteissa, mitä juridisesti voidaan esittää. Ensinnäkin tutkimus osoittaa, että tämmöiset interventio-ohjelmat, puuttumisohjelmat ovat vaikuttaneet positiivisesti ja, ja esimerkiksi rikoksen uusijoiden osalta nämä ovat olleet tehokkaita. Direktiivissä tällaiset ohjelmat on, on oltava saatavilla, direktiivin perusteella nämä on oltava saatavilla, saatavilla kaikille rikoksentekijöille, jotka tunnustavat apua tarvitsevansa. Toiseksi rikoksentekijöiden pitää, heidät pitää sulkea pois tekemästä työtä lasten parissa. Jos yhdessä jäsenvaltiossa näin on tapahtunut, niin se sitten heijastuu muihinkin jäsenvaltioihin. Komission ehdotuksessa on vastavuoroinen tunnustaminen tämän osalta ja tiedonvaihto tältä osalta eli tämmöinen tältä alalta poissulkeminen rikoksentekijälle. Direktiivissä pyritään myös rajoittamaan lapsipornografian levittämistä. Antretta 21 direktiivissä on kiinnittänyt huomiota vähän enemmänkin kuin, kun kun kuin koska nämä 20 muutakin ovat vielä tärkeitä Lapsipornografia, jossa nyt ei siis puhuta pelkästään raiskattujen tai hyväksikäytettyjen lasten kuvista. Tämä on nimittäin myös kasvava ongelma. YK on erityisraportoijan mukaan 200 uutta lapsikuvaa tulee internetin päivittäin. Ja tietoa eri lähteistä on, on ilmennyt, että siitä on tulossa väkivaltaisempaa ja selkeämpää. Europol on sanonut, että suuret rahalliset voitot tai tuotot, joita tällä alalla on olemassa, ovat tehneet tästä välittämisestä entistä ammattimaisempaa. Ja jotta tähän voitaisiin puuttua, äh, direktiivi ehdottaa, äh, että jäsenvaltioiden pitää poistaa internetistä tällainen mahdollisuus jo lähteellä. Ja toisaalta jäsenvaltioiden pitää varmistaa, että käyttäjien äh, mahdollisuus päästä tällä tällaisille sivuille voidaan estää. Komissio ei ehdota siis pääsyn estämistä vaihtoehtona lähteellä poistamisesta, vaan tämä pääsyn esto on lisä väline. Ja haluan tässä sanoa, että ei pyritä poistamaan käyttäjien pääsyä verkkoon sinällään, vaan katsotaan vain sellaisia sivustoja, joilla levitetään lapsipornografiaa tai lasten kuvia poistaminen jo lähteellä on parasta, mutta se on käytännössä hyvin vaikea saada täytäntöönpannoksi. Ja jossain tapauksissa tämä laiton laiton sisältö onkin kolmannessa maassa ja se liikkuu sitten maasta toiseen päivittäin. Komissio on sitoutunut tekemään, tekemään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Komissaari Malmström itse on ottanut esille tämän kysymyksen sekä y USAn että Venäjän kanssa, mutta vaikka kaikki pyrkivät samaan tavoitteisiin, niin meidän mielestämme tämä pääsyn esto on edelleenkin vain täydentävä jotta, jotta päästäisiin realistisesti poistamaan näitä lapsipornografiakuvia, niin silloin pitäisi yhdistää sekä pääsynesto että poistaminen lähteellä. Ja ja tällä tavalla voitaisiin myös uhrien jatkotraumaa vähentää. Ja voidaan myös sitten poistaa se, että vanhat nuoret tai vanhat sitten vahingossa löytävät tällaisia sivuja. Komissaari ja minä itse mielellämme jatkamme yhteistyötä valiokuntien kanssa, jotta asia voidaan viedä eteenpäin. Ja toivomme, että direktiivi saadaan hyväksyttyä mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Thank you very much. Eh, la parola. Kiitokset sitten puheenvuoro Daniel Florille. Hän edustaa neuvostoa. Pyydän muita edustajia, muita vierailuja myös saapumaan tänne puhuja, puheenjohtajan pöydän taakse. Ja nyt Flor, olkaapa hyvä. Oui, merci, madame. Kiitokset. min ensiksi haluaisin kiittää komissiota ja erityisesti ja myös valiokuntaa ja erityisesti tämä, tätä esittelijää ja tämän kuulemistilaisuuden järjestämis, järjestämisestä. Kiitän tästä hyvin tärkeästä aiheesta ja hyvin poliittisesti merkittävästä asiasta. On tärkeää järjestää tällaisia Tämähän on merkittävä asia kaikille toimielimille. No, minä neuvoston nimissä en voi suoraan nyt sanoa näistä ähm, lopputuloksista, koska meillä ei vielä ole tästä lopullista kantaa olemassa neuvostossa, mutta voin kuitenkin huomauttaa, että tämä asia on neuvostolle yksi merkittävimmistä kysymyksistä ja varsinkin Belgian puheenjohtajakauden aikana hyvin tärkeä. Ja me olemme tehneet kaikkemme, jotta keskustelut etenisivät mitä nopeimmin tämän asian tiimoilta. Ja voisimme sitten mitä pikimmin viedä sen itse ministeritasolle, jotta voisimme saada aikaiseksi yleis, yleisen neuvoston kannan päästäksemme vuoropuheluun parlamentin kanssa. Me tietysti kiinnitämme pyrimme viemään tämän lokakuun neuvostoon jo ainakin ensimmäisen osan siitä ja sitten marraskuussa viemme tämän eteenpäin. Belgian puheenjohtajakauden tavoite todellakin on se, että saisimme tästä aikaiseksi ähm, vuoden loppuun mennessä neuvoston kannan, jotta parlamentin kanssa päästään keskusteluihin jo ennen vuoden loppua. Tietysti tämä riippuu siitä, miten nopeasti me onnistumme neuvostossa keskustelemaan asioista. Minä haluaisin pari asiaa tässä ensiksi huomauttaa. No, neuvoston asiaa luettelossa tästä, ensiksi tästä tärkeimmistä asioista äh, ja sitten neuvoston vaikeimmista keskustelun aiheista. No, neuvoston keskusteluissa merkittävimmät asia, esille nousseet asiat ovat juuri ne, että tässä on kyse varsin erityislaatuisesta välineestä ja sen sisällä varsinkin neljästä asiasta neuvosto on kovasti kiinnostunut. Ensiksikin kyse on aineellisesta rikosoikeuden välineestä, mikä tarkoittaa sitä, että tässä on tietyt rajat sen sisällä, mitä voidaan tehdä. Eli neuvosto on tällaisen komission kokonaisvaltaisen näkökulman kannalla ja eritoten tahtoo miettiä ö, tätä laajaa rikosoikeudellista näkemystä, jota on vaikea tämän tyyppiseen välineeseen ö, linkittää. Toinen tärkeä, tärkeä asia on jäsenvaltioiden kokonaisuuden kannalta pyrkiä luomaan johdonmukaisuutta siihen, mitä on tehty puitepäätöksen pohjalta vuonna 2003 ja Euroopan neuvoston, Euroopan neuvoston teksti vuodelta 2007. Näiden, näiden pohjalle me rakennamme tätä hanketta, ja emmekä missään tapauksessa halua mm, ajautua taaksepäin näissä kysymyksissä. Kolmas yksi merkittävä kysymys, joka on jo tälläkin tullut esiin, on se, että yksi tärkeimmistä asioista on juuri nämä, on nämä uudet teknologiat ja niiden tehtävä erityisesti mm, tämän verkkorikollisuuden kasvamisessa ja miten lapsia voidaan sitten suojella siltä. Ja viimeinen neljäs asia, joka myös on tullut täällä jo esille, on juuri se, että tällä alalla on hyvin paljon erilaisia tekoja, jotka voidaan määritellä rikollisiksi toiminnaksi ja niistä sitten pitää määritellä selkeät rangaistukset ja näihin täytyy aika tavalla yksityiskohtaisia rikosoikeuskeskusteluja käydä rangaistuksen tason määrittelemiseksi suhteessa muihin välineihin. Monissa muissa välineissä voidaan vaan tietysti määritellä jotkut tietyt katot rangaistuksille, mutta koska näitä rikoksia on niin paljon tämän asian sisällä, niin me tarvit, meidän täytyy keskustella paljon erilaisista rangaistustasoista katoista ja tasoista. Nämä ovat ne neljä kohtaa, joiden ympärillä keskusteluneuvostossa pyörii. Ja sitten keskustelu hankalimpien asioiden tiimoilta. No, tämä ei minua yllättänyt sinänsä, mitä täällä on tänään jo kuultu. Ensiksikin hyvin vaikea kysymys on juuri ero last, nuorten, nuorten seksuaalisen kehityksen välillä, eli mikä, minkälaista itsenäisyyttä heille täytyy tarjota. Eli tässä on hyvin vaikea löytää tietynlaista rajaa, eli missä nämä rajat menevät ja milloin joku tietty toiminta on rikollista ja milloin ei. Toiseksi on hyvin vaikea miettiä tietojen vaihtoa tämän tyyppisten tuomioiden vaihtamisesta ja tietojen vaihtamisesta. Olemme kovasti menneet eteenpäin rikosrekisterien, rikosrekisterijärjestelmien yhtenäistämisessä ja meiltä erityisesti tässä ala, tällä alalla vaikeuttaa tehtävämme jäsenvaltioiden rikosoikeusjärjestelmien ja rikosrekisterijärjestelmien vaihtamisessa juuri se, että järjestelmät ovat niin kovasti erilaisia ja niitä on äärimmäisen vaikea verrata toinen toisiinsa ja näin ollen on hyvin vaikea luoda sellainen järjestelmä, jota voitaisiin luoda kaikissa jäsenvaltioissa, jota voitaisiin käyttää kaikissa jäsenvaltioissa, koska jäsenvaltioissa on niin kovasti erilaisia toimia, joskus rikosoikeudellisia, joskus hallinnollisia toimia ja näin, pois, eli, näin poispäin. Eli niissä on toisenlaisia vaatimuksia ja ehtoja ja näin jäsenvaltioiden eh, erot aiheuttavat huomattavia vaikeuksia yhteisen ratkaisun löytämiselle. Kolmas hyvin vaikea kysymys on eh, oikeus ja toimivalta. Tietysti me haluamme kattaa tässä myös esimerkiksi seksimatkailun ja tähän tämä kattaa varsin laajan maantieteellisen alueen ja myös laajan soveltamisalan, ja tämä täytyisi sitten pystyä yhtenäistämään niihin suuriin eroihin, joita jäsenvaltioiden välillä tässä kysymyksessä on havaittavissa, joten on hyvin vaikea löytää tietynlainen tasapaino jatkaa ja soveltaa tätä alueellisesti samalla tavalla kaikissa eh, jäsenvaltioissa. Ja vielä sitten viimeksi eh, tämä hankala kysymys, josta on paljon puhuttu juuri verkkosivujen eh, sulkemisesta ja, ja estämisestä niille pääsyyn. Ja on erila- hyvin erilaisia järjestelmiä eri jäsenvaltioissa. Ja tämä ongelma on tietysti otettu huomioon monissa jäsenvaltioissa. Tietysti tähän liittyy moniakin teknisiä yksityiskohtia ja varsinkin paperilla näyttävät usein hyvinkin kiinnostavilta ja hyviltä, mutta onko ne sitten käytännössä totisesti sovellettavissa. Eli kyse on hyvin tärkeästä välineestä, mutta on asiaa vaikeaa ja tärkeää viedä eteenpäin sekä oikeudelliselta puolelta että tekniseltä puolelta. Tätä näihin kysymyksiin puheenjohtaja luonnihtisi neuvoston keskustelun kaikista vaikeimmaksi. Mutta joka tapauksessa puheenjohtaja on, puheenjohtajavaltio on erittäin määrätietoinen tietoisesti viemässä tätä keskustelua eteenpäin oman puheenjohtajakautensa aikana vuoden loppuun mennessä. Kiitoksia. Kiitokset eh, Flora. Kiitokset siitä, että tästä neuvoston puheenvuoron esittämisestä ja sitten antaisin puheenvuoron Sharmarlle. Hän edustaa Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Olkaa hyvä. Good afternoon. Ähm, Hyvää iltapäivää. Olemme tässä vaarassa toistaa itseämme. Kaikki yritämme nyt pitäytyä erossa asioista, joita täällä on jo käsitelty, mutta täytyy sanoa, että tällä vuosi sadalla Euroopassa on häpeä, että lapsemme eivät voi elää turvallisesti, missä sitten ovatkin maailmassa. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, jossa olin esittelijänä tästä asiasta, luonnollisesti tuomitsee seksuaalisen hyväksikäytön ja alaksen supollisen riiston, niin me käytämme kansalaisyhteiskuntaa ja sen asiantuntijoita, jotta voisimme saada aikaan lausun, joka heijastelee kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä rikkosten vakavuus, vahinko, jota se aiheuttaa, lasten haavoittuvaisuus kautta maailman, sitä ei pidä koskaan aliarvioida. Ja tämän takia meidän pitäisi, eikä pitäisi tavallaan kysyä tätä uudestaan, mutta meidän pitäisi kysyä niiltä jäsenvaltioilta, jotka vielä eivät ole ratifioineet Euroopan neuvoston lastensuojelusopimusta ja YK pöytäkirjaa, jotta ne allekirjoittaisivat ja ratifioisivat tämän yleissopimuksen. Ja tämä avaa tien myös EUlle. Sekin voi näin allekirjoittaa kyseiset asiakirjat, nämä uuden Lissabonin sopimuksen ollessa voimassa. Olemme paljon sanoneet eri artikloista direktiivissä, joita meidän mielestä mitä vielä tarkastella, mutta aivan erityisesti tarsin, haluaisin tarttua muutamiin kohtiin. Ensinnäkin ennaltaehkäisyn täytyy olla äärimmäisen tär- kaikkein tärkeintä. Sitä, sitä pitää, se pitää ottaa huomioon yhdessä lainsäädännön kanssa. Tämä kuvataan direktiivin yhtenä päätavoitteena. Eikö sitä kuitenkaan ole tarpeeksi tässä käsitelty, joten pitää tehdä pystyä parempaan tässä asiassa ja ottaa huomioon, kansa, ottaa mukaan kansalaisyhteiskunnan tähän toimintaan. Me tarvitsemme foorumin parhaimpien käytäntöjen vaihdolle, ja jotta voimme reagoida näihin rikoksiin sekä lainsäädännöllisesti että muilla mekanismeilla, ja meidän pitää kehottaa kehitellä, kehittää koulutusta ja välineitä toimia. Tässä tarvitaan myös suurempaa yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan työ, eri yhteiskunnallisten ryhmien kanssa ja voidaan lisätä paikallisella tasolla myös tietämystä asioista talous- ja sosiaalikomitea vaatii, että komissioneuvosto ja parlamentti me uskomme, että ne ovat erittäin vahvassa etuoikeutussa asemassa, jotta ne sitten taas painostaisivat kolmansia maita ja aivan erityisesti niitä erittäin kehittyneitä maita, kuten Japania, Kanadaa, Australia, Venäjää, USA tietenkin, jotta ne poistaisivat nettisivustoja, joilta, joilla käytetään lapsipornokorvaisia kuvia. EU pitää vahvemmin vaatia vastuusta toimintaa Ikamilta, sehän pitää hallussaan kaikkia nettisivustoja koko maailmassa. Ja meidän pitää aloittaa toiminta omalla pihallamme, koska Euroopassa on paljon sukupuolista hyväksikäyttöä kuvaavaa materiaalia. Meidän pitäisi tarttua tähän asiaan. Ei ole mitään tekosyytä täällä, ei ole mitään teknistä syytä, minkä takia nämä nettisivustot ovat sellaisia, joita ei voida välittömästi sulkea EU-lain mukaisesti. Me, kuten monet muutkin puhujat täällä, vaadimme, että sivustoja poistetaan ja eston pitäisi toteutua vain silloin, kun poisto ei ole mahdollista. Me myös ehdotamme, että pitäisi alkaa keskustella minimi-iästä, suoja-iästä kautta Euroopan. Tämä nähdään suurena ongelmana ja mitä tulee liikkuvuuteen, maahanmuuttoon, ja vaihtuviin yhteiskunnallisiin arvoihin kautta Euroopan. Me tarvitsemme tästä asiasta konsultaatiota ja keskustelua talous- ja sosiaalikomitea myös myöntää, että komission pitäisi tarkastella joitakin me- määritelmiä, joita se käyttää. Ja tässä haluan antaa muutamia esimerkkejä joistakin, jotka on täällä tänään jo mainittukin. Termi lapsipornografia. Lapsipornografia pitäisi korvata kuvilla lasten sukupuolista hyväksikäytöstä pornografia liitetään erottiseen toimintaan. Me emme puhu erottisuudesta, kun, tulee, kun puhumme lasten hyväksikäytöstä. Seksi, matkailu, kaikki täällä ovat puhuneet tästä. Matkailu liittyy lomaan, viihtymiseen. Ei meidän pitäisi käyttää tällaista termiä, kun puhutaan seksuaalirikosta heidän matkailustaan. Sitten lisäykset. Me suosittelemme, että kun puhutaan liikkuvuudesta, maahanmuutosta ja muuttuvista arvoista kautta Euroopan, meidän täytyy tarkastella myös, miten perinteet vaikuttavat tässä mielessä. Ja tämä saattaa sisältää myös sellaisia asioita kuin naisten sukupuolten silvonta, joka tällä hetkellä ei kuulu tähän direktiiviin meidän pitää myös tarkastella yhtenäistä aikarajoitusta kautta jäsenvaltioiden, jotka, joita ei tällä kerralla olemassa. Ja talous- ja sosiaalinen komitea myöntää, että meidän pitäisi mennä pidemmälle, että rikosten vanhenemisen pitäisi alkaa silloin, kun lapsi on 12-vuotias, eikä siitä lähtien, kun tämä rikos on tapahtunut hänen e- e- elämässään talous- ja sosiaalikomitea on tukenut, on paljon tukea kansalaisjärjestöiltä, jotka toimivat tällä alalla, ja me tunnustammekin työn, jota kansalaisjärjestöt tekevät ja pyrkivät suojelemaan maailman lapsia, mutta kiitämme myös EUn toimielimiä ja Euroopan neuvostoa ja YKta. Ne ovat antaneet juridisia välineitä lastensuojelua varten. Paljon vielä täytyy kuitenkin tehdä ja saada aikaan, ja meidän pitää todellakin keskittyä, eikä käyttää minkäänlaisia verukkeita Kiitämme kovasti Euroopan parlamenttia siitä, että olemme päässeet mukaan tämän päivän keskusteluun, koska kansalaisyhteiskunnan ääni on tärkeä. Kiitoksia. Grazie. E la parola adesso. Kiitokset. Ja nyt puheenvuoro Maria Morestevaneksille. Hän edustaa perusoikeuksien virasto. Olkaa hyvä. Thank you very much. Please allow me to start. Kiitos. Haluan tähän alkuun kiittää valiokuntaa siitä, että se on kutsunut myös Euroopan perusoikeusviraston osallistumaan tähän kuulemiseen tämän lainsäädäntöehdotuksen keskustelemiseksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riistojen ja lapsipornografian torjumiseksi. Tämä ehdotus on meidän mielestämme erittäin hyvä ja todisteita on niin paljon lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja riistosta ja sekä rapsipornografiasta. Tämä ehdotus on yksi tärkeä askel eteenpäin sillä tiellä, kun pyritään Euroopan unionin lapsia suojelemaan ja joille ihmisoikeuksia pitää myös taata. Lasten suojelu on yksi tärkeistä teema-alueista, joita virasto on vuosiohjelmassaan pitänyt tärkeänä. Me myös tietenkin pyrimme katsomaan, miten yksityiselämää ja henkilötietoja suojellaan. Euroopan unionin Lissabonin sopimuksen artikla 67, jossa pyritään varmistamaan korkea turvallisuuden taso rikollisuuden torjumiseksi, artikla 83 jossa Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat määrätä vähimmäissäännöistä rikoksista ja, ja seuraamuksia sellaisilla aloilla, sellaisilla aloilla, joilla on rajat ylittävät vaikutukset. Tässä e, e, ehdotuksessa viitataan seksuaalisen hyväksikäyttöön ja riistoon, joka on hyvin vakava riko, rikollisuuden muoto lapsilla on oikeus huoltoon ja, ja, ja, suojaan. Ja tässä pitäisi noudattaa Euroopan kaikkia tavoitteita, kuten esimerkiksi lasten oikeuksien suojelemista YK, perusoikeu- YK lasten oikeuksien kirjan mukaisesti, jossa lapsilla on kaikki oikeudet e- eikä pitää viranomaisessa eikä yksityisissä instituutioissa ottaa mitään muita ohjenuoria kuin lapsen etu. On hyvä muistaa, että artikla 3 EU-perustamissopimuksessa e edellytyttää että lapsen oikeuksia edistetään. Euroopan unionin tuomioistuin istuin 26.2007 parlamentti vastaan neuvosto, jonka tukena oli komissio ja Saksa, että lapsen oikeuksien sopimus, yleissopimus, joka sitoo kaikkia jäsenvaltioita, on yksi kansainvälinen väline, jolla suojellaan ihmisoikeuksia ja joka ottaa huomioon myös yhteisöoikeuden joka tarkoittaa sitä, että kaikki jäsenvaltiot ovat myös tämän lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan allekirjoittaneet, vaikka kaikki, kaikki eivät sitä ole ratifioineet, mutta kuitenkin tuomioistuimen äh, tuomio on täysin tämän lisäpöytäkirjan mukainen. Emmekä saa unohtaa sitä, että Euroopan neuvosto, äh, äh, neuvoston yleissopimuksessa lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan on vasta allekirjoitettu vähän, hyvin harvoissa jäsenvaltioissa, vaikka allekirjoitusprosessi on nyt hyvässä vauhdissa. Lasten oikeuksien suojelu tällä alalla pitää olla yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. On hyvin tärkeää, että tässä ehdotuksessa on yhdenmukaisuutta strategioiden politiikkojen välillä yksilön elämän ja perheelämän suojelemiseksi. YK ja Euroopan neuvoston yleissopimukset ovat tässä ohjenuorina. Myös Euroopan ihmisoikeusyleissopimus tätä edellyttää. Tässä pitää löytää tasapaino eri perusoikeuksien välillä Tämä ehdotus äh, viittaa vaikutusarviointiin, joka on edellisen äh, puitepäätöksen yhteydessä suoritettu vuodena 2009, on sama O äh, otsikolla, se on mutatismutandin soveltuvin osin sovellettavassa tähän ehdotukseen. Mutta kuten tässä sanotaan, niin tässä tulee mukaan uusia tekijöitä, nimittäin jäsenvaltioissa seuraamusten tiukentaminen ja jäsenvaltioiden velvoittaminen siihen, että poistetaan sellaiset sivut, joissa levitetään lapsipornografia sisältöä. Tällaisten toimenpiteiden luonne edellyttää, että vaikutusarvioinnit tehdään hyvin huolella. Ne mahdollisuudet, jotka uudet tekniikat ja erityisesti internet antavat, ilmaisunvapaudelle. Näitä pitäisi suojata ja, edistää. Samaan kuitenkin on hyvin tärkeää, että Euroopan kansalaiset, jotka osallistuvat demokraattiseen yhteiskuntaan oikeusvaltioissa, joilla on edustajia, päättävät, mitkä osat tätä sisällöstä, jotka rikkovat muiden oikeuksia, voidaan poistaa. Myös valtion viranomaisilla on vastuu valvoa, että ilmaisuvapausta, ilmailuvapautta ei rikota silloin, kun poistetaan tällaisia sivuja. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö artiklan 10 ja 8 perusteella, siis Euroopan yleissopimuksen, antaa ohjausta siihen, mitä, mitkä, mitä voidaan pitää toisten, toisen ilmaisuvapautta oikeuden rikkomisena. Ja luonnollisesti on valvojia, jotta rikosoikeusprosessi ei käytetä väärin. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmaisunvapautta ei rikota, e, kun jonkun toisen perusvapauksia e, rikotaan. Tämä ehdotus myös viittaa tahalliseen toimintaan. Tämä on hyvin tärkeää, kun kytketään internetin käyttö ja, ja rikollinen toiminta. Internetin käyttö tai muun median käyttö on haastava monille eurooppalaisille kansalaisille, joilla, jotka eivät pysty täysin valvomaan tätä käyttöä. Artikla 5.3 tässä ehdotuksessa, jossa puhutaan lapsipornografiarikoksista, viittaa tämmöisen tietoiseen käyttöön hyvin usein sellaiset, jotka, on, jotka ovat syytteessä tähän, eh, tällaisista toimista, määritellään eh, erityisen tunnusmerkistön perusteella. Ja jotta rikoksen uusinta voidaan eh, ennaltaehkäistä, niin artikla 7.3 ja 9.2 neuvoston yleispäätös vuodelta, kaksi, vuodelta 2009 68 JHA, joka viittaa siihen, miten kerätään tietoa rikos, rikoksen uusijoista. Tämä poikkeus voisi rajoittua sellaisen henkilötietojen käyttöön, jota, jota, on hyötyä. Tällä hetkellä se on aika laaja. Tällä tavalla voitaisiin ehkä varmistaa yksityiselämän suoja henkilön perusoikeudet pitää ottaa huomioon silloin, kun interventioohjelmia ja toimia määritään artiklan 20 perusteella. Kun ajatellaan henkilön suostumista tällaisiin interventioohjelmiin, artikla 23 tuo esille velvollisuuden jäsenvaltioille ryhtymään toimenpiteisiin, jotta voidaan varmistaa, että tällaiset rikoksista tuomitut jotka, jotka osallistuvat tämmöisiin ohjelmiin, tietävät, voivat osallistua, voivat kieltäytyä näihin interventioohjelmiin osallistumisen. Kuitenkin valtion interventio ei ole ennalta edellytys, koska jäsenvaltioiden puuttuminen on vain tiedonvälitys ja, ja, ja, ja ikään kuin neuvon anto, jotta sitten vastapuoli voi ottaa tai tehdä tietoisia päätöksiä. Uhrin suojelu on kuitenkin tärkein asia ja tällaisissa interventio-ohjelmissa pitää ottaa huomioon se, miten tämä tuomitun henkilön perusoikeudet suojellaan. Kun ajatellaan tutkintaa, artikla 19.1 edellyttää tällaisen lapsiuhrien e- edustajan nimittämistä, mutta ei vain siinä, ei vain siinä tapauksessa, jossa lapsella ei ole perhettä, vaan siinä tapauksessa, jossa perhe on joutunut eroon huoltajistaan tai, tai vanhemmistaan. Artikla 19.3 ei ole selvä, tarkoittaako siinä, että valtion toimet rajoittuvat vain pelkistään äh, haastatteluihin, vai se, että haastattelut pitää tapahtua sellaisissa paikoissa, joissa lapsi tuntee olonsa turvalliseksi. Artikla 21, jossa puhutaan pääsyn estämisestä lapsipornografiaa sisältäville internetsivustoille. Tässä ei ole tehty eroa internetin ja muiden äh, välineiden välillä, koska on, äh, pitää pystyä välittömästi estämään pääsy, mutta tässä ei tehdä eroa erilaisten sisältöjen välillä, eh, jotka rikkovat eh, lapsen oikeuksia. Kuitenkin pitää varmistaa, että pääsyn estäminen eh, minimoidaan, jotta voidaan internetin käyttäjien oikeuksia suojella ilmaisuvapauksien artikla 1, artiklas, kohta 1 artiklassa 21 pitäisi olla tarkempi esimerkiksi sen sijaan, että voitaisiin sanoa, että varmistetaan, että tämä estäminen eh, rajoitetaan täysin eh, eh, vain tarpeellisiin osiin ja vain sellaisiin osiin, joissa tosiaan löydetään lapsipornografia, jolla voidaan sitten varmistaa, että vain lapsipornografia sivuille estetään pääsy. Muuten sitten sisällöntuottajille pitää paitsi ilmoittaa mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, sikäli kuin mahdollista, vain heidän pitäisi pystyä valittamaan tämä, tästä estämisestä. Silloin heille pitää antaa myös prosessi tai takuut tällaisen asian käsittelemisestä. Tähän loppuun haluaisin vielä korostaa, että tämä ehdotus on tärkeä väline ei pelkästään sen takia, että voidaan rikosoikeutta parantaa, mutta se on myös tärkeää perusoikeuksien suojelun takia Eh, meidän virastomme odottaa tämän direktiivin hyväksymistä ja lisäksi olemme sitä mieltä, että olisi hyvin tärkeää, että säännönmukaisesti arvioida, miten tätä direktiiviä täytäntöönpannaan jotta voidaan varmistaa se, että sillä ei ole kielteisiä eh, vaikutuksia perusoikeuksien nauttimisen eh, mandaattinsa puitteissa virasto tulee seuraamaan tämän direktiivin täytäntöönpanoa kentällä yhteistyössä muiden toimielinten kanssa ja parlamentti eh, ja, toivomme, eh, ja tarjoamme tietenkin kaiken apumme parlamentille tässä yhteydessä. Grazie. Eh, io... Niin, kiitokset. Minä toivon, että sihteeristölle, valiokuntamme sihteeristömme lähettäisitte nämä esityksenne toivon, että lähettäisitte ne kirjallisesti. Näitä esityksiä sitten voidaan käyttää siinä vaiheessa, kun ehdotusta tätä lausuntoluonnosta luodaan. Nyt meillä ei ole niin kovin paljon aikaa, niin tässä on hyvin hyvin tiiviisti täytynyt nämä kaikki asiat esittää. Sen takia ettei ehkä ole ehtineet sanoa juuri kaikkea, mitä olisitte halunneet sanoa. Eh, ja siitä syystä pyydänkin, että kirjallisesti voisitte nämä tekstin lähettää ja varsinkin nämä tekniset eh, tiedot. Ja tässä puhun eritoten perusoikeusvirastosta, koska esittelitte hyvin erityislaatuisia asioita. Nyt annan puheenvuoron eh, herra Buttarellille Hän edustaa Euroopan tietosuojavirastoa. Uh, dear rapporteur, uh, Arvoisa esittelijä, hyvät parlamentin jäsenet. asiakirja, jonka juuri lähetin teille ja sihteeristölle koskien puheenvuoroa, niin voitte sieltä nähdä, kuinka paljon Euroopan tietosuojavalvoja pyrkii parantamaan lasten tietoja tai suojelu, lasten tietojen suojelua tietoyhteiskunnassa ei koskien vain lapsipornografiaa, vaan otan huomioon sosiaaliset verkostot ja myös tällaisen internet Kiitoksia, että meidät on kutsuttu paikalle. Haluamme täällä sanoa, että EDPS arvostaa kovasti tätä aloitetta. Tarkoituksena on vahvistaa ennaltaehkäisevää toimintaa vastustaen näin sukupuolista hyväksikäyttöä ja riistoa. Ikävä kyllä tämä ilmiö ei näytä mitenkään pienenevän ajan kuluessa. Se suuntautuu lapsia vastaan, jotka yhä enemmässä määrin ovat haavoittuvaisia verkossa. Ja heillä on kuitenkin oikeus erityiseen suojaan ja hoivaan. Se on tärkeää heidän hyvinvoinnilleen. Kansallistasolla on hyvä saada aikaan lainsäädäntöä tässä asiassa. Nyt varmaan tänään voimme olla tyytyväisiä, että pyritään saamaan aikaan minimisäännöt, mitä tulee rikosten ja rangaistusten standardeihin ja otetaan käyttöön uusia tutkimusvälineitä, samoin mitä tahansa muita vahvoja keinoja reagoida uuden tyyppiseen hyväksikäyttöön ja riistoon. Myös EDPS lapsen etu on päähuolenaihe. Tämän takia en nyt käsittele mahdollista uusien tai kevyesti rangaist- tapahtujen hyväksikäyttömuotojen rikostekemistä tai sitä, että on uusia tutkimustekniikkoja. Ja samoin EDPS tänään ei halua keskittyä todistusaineisten pätevyyteen, joidenkin toimien, toimintojen kieltämiseen, tiedonvaihtoon, että varmistetaan täytäntöönpano kautta koko EUn tai ei käsittele uusia juridisia sääntöjä tai oikeustoimia tai avustusta uhreille. Tänään haluamme keskittyä pelkästään sääd- kysymyksiin, jotka suoraan liittyvät tieto, henkilötietojen suojeluun, erityisesti miten voidaan estää internetsivuille pääsy käyttäjien kohdalla. Haluaisin sanoa, että sukupuolen hyväksikäyttö ja, ja riisto lasten kohdalla on vakava perusoikeuksien rikkomus. Olemme täysin teidän kannallamme tässä, vaikkakin on muita oikeuksia, jotka myös pitää ottaa huomioon. Tämän takia me arvostamme komission aietta. Sehän löytyy 15 johtosakappaleesta, että tehdään tällainen syväinen arviointi, että varmistetaan, että mikä tahansa uusi lainsäädäntö toimii, sopii täysin aikaisempaan. Ei ole mitään harmaita alueita verrattuna muihin perusoikeuksiin mukaan lukien tietosuoja. Kysymykset, joita EDPS on ottanut esille, eivät koske lasten hyväksikäyttöön vastaista taistelua sinällään, vaan yleisesti käsittelevät kaikkia aloitteita, jotka vaikuttavat yksityissektorin rooliin lainvalvontayhteydessä. Mitä tulee äh, internetsivustoille pääsyjen rajoittamiseen pornografian yhteydessä, EDPS ei kyseenalaista sitä, tarvittaisiin paremmat puitteet, jotta voidaan saada aikaan tarvittavia toimia, ja ne voidaan vähentää materiaalia, joka käsittelee lasten hyvin, hy, hyväksikäyttöä. Kuitenkin täällä on sellaisia ehdotuksia, että poistetaan ja estetään sivuille pääsy ja perustetaan tällaisia vihjelinja verkossa. Tämä vaikuttaa syvällisesti tieto, henkilöiden tietosuojakysymyksiin. Entä sitten verkkopalvelujen tarjoajat tai nettisivusto ja nettisivustoja tai kun estetään pääsy näille sivustoille. Mm. On kaksi vaihtoehtoa, kun ajatellaan että sivustoja, joilta löytyy lapsipornografia tai sitä välitetään sieltä, voidaan estää sinne pääsy oikeuden kautta tai poliisin toimesta tai sitten vapaaehtoisesti verkkopalvelun harjoittajat toimivat näin ohjesivustojen pohjalta ja ohjeiden pohjalta EDPS voisimme tukea toimia, joihin poliisi tai oikeusviranomaiset ryhtyvät hyvin määrittellyllä tavalla juridisessa puitteissa ja täysin noudatettaisiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja perustuslaillisia perinteitä jäsenvaltioissa aivan erityisesti ottaen huomioon ei vain viestintävapaus, vaan ottaen huomioon myös oikeuset takeet joita jotkut perustuslait tarjoavat. Meillä on jotakin epäilyjä oikeudesta varmuudesta, jos estetään sivustolle pääsyä yksityisten toimesta, myös kun ajatellaan maasta valvontaa netissä, joka saattaa johtaa tällaiseen sivulle pääsyyn estämiseen. Tämä saattaa sisältää erilaisia valvontatoimia mukaan lukien scanning tai identifioidaan laitonta tai e- e- epäluotettavaa, epäluotettavia nettisivustoja tai estetään käyttäjien pääsy sinne, mutta myös valvotaan verkkokäyttäytymistä loppukäyttäjien kohdalla, jotka yrkivät päästä käsiksi tällaiseen sisältöön tai lohdata sitä. Komission ehdotus ei anna verkko palveluille mahdollista valvoa toimintaa, mutta vain he voivat estää tämän pääsyn. Mutta jos heitä pyydetään estämään sivustolle pääsyn, on vaikea nähdä, miten he näin tekisivät ilman, että ainakin jollakin tavalla valvoisivat käyttäjiä. Ja tämä on jotakin uutta verrattuna Euroopan neuvoston yleissopimukseen 201 2007. Välineet, joita pitää käyttää, ovat erilaisia. Esimerkiksi DNS-esto, IP-osoitteiden estäminen, ja tällainen syvä tutkimus kokeilupohjalta. Tämä tarkoittaa eriasteista mm, tunketusta tarvitaan yksityiselämään ja joskus saadaan tietoja viestin sisällöstä, kun sitä välitetään eteenpäin. Mutta kaikkiin liittyy samantyyppisiä kysymyksiä, mm, eli mikä on verkkopalvelun ylläpitäjän rooli, kun tietoa käsitellään. Tämä valvontatoiminta ja yes, seuran, seuraukset. Tässä siis prosessoidaan yksilöiden tietoja, on kyse sitten tietoja uhreista, todistajista, käyttäjistä tai sisällöntarjoajista. Meillä on kolme tärkeää kysymystä huolenaiheena. Ensinnäkin, miten valvotaan verkkoa ja estetään sivulle pääsy. Tämä teoreettisesti puhuen ei liity verkkopalvelun ylläpitäjien toimin ja eikä heidän tehtäviinsä. Toiseksi olisi tärkeää paremmin valvoa ja tarkentaa, onko tämä tehokas väline vai hyödyllinen toiminta, joka on helposti kiertävä verkkosivulle pääsyn esto käytännössäännöt, jotka liittyvät vapaaehtoisiin suuntaviivoihin, se ei tuo tarpeeksi juridista varmuutta tässä asiassa sitten kolmanneksi. Riskit, jotka liittyvät mahdolliseen yksilöiden mustalistaukseen ja, ja he eivät voi saada tavalla korjata tähän tilanteeseen riippumattoman viranomaisen kohdalla. Nämä pitää kaikki ottaa huomioon. Kun siis ajatellaan tällaista toimintaa, niin tarvitaan parempia turvakeinoja, voimme varmistaa, että valvonta tai sivulle pääsyn esto tapahtuu vain silloin, kun toimitaan täysin kurjanlaisesti ja juridisessa valvonnassa. Ja tähän liittyy myös tarvittavat, tarvittavat turvatoimet. Siis 21 artiklan viittaus asianmukaisiin turvalausekkeisiin on ensimmäinen pohja, ja sitä lähdetään sitten analysoimaan lisää. Joten me emme väitä, että ei minkäänlaista valvontaa ei voi olla tai sivulle pääsyn estoa. Pelkästään, että tämä pitää tiukasti kehystää, raamittaa. Olemme tyytyväisiä, että parlamentti hiljattain hyväksyi toisessa yhteydessä, kun käsiteltiin teollisia tekinoikeuksia, kirjallisen julkilausuminen, joka tukee tätä samaa näkemystä. Sitten loppukommenttini koskee näitä vihjelinjaverkostojen verkostojen perustamisia. Se mainitaan johdossa kappaleessa 13 tässä ehdotuksessa eikä itse tekstissä ollenkaan. Tämä verkosto, sen tarkoituksena, tai sitä ei kehitetä tässä, kehitetä tässä ehdotuksessa, mutta se mainitaan aikaisemmassa tekstissä, josta olemme jo antaneet lausuntomme. Me kommentoimme näitä olosuhteita, joissa tietoa voidaan laillisesti kerätä, keskittää ja vaihtaa. Meidän mielestämme tarvitaan täsmällistä kuvausta siitä, mitä voidaan pitää laittomana tai haitallisena sisältönä, kuka pystyy keräämään ja pitämään näitä tietoja – ja minkälaisia turvalausekkeita tähän liittyy turvakeinoja. Tämä on meistä erityisen tärkeää, kun ajatellaan seuraamuksia, joita syntyy raportoinnista ja ilmoittamisesta niiden tietojen lisäksi, jotka liittyvät lapsiin, niin kenen tahansa yksilön henkilöt, jotka liittyvät jollakin tavalla tietoon, jota kiertää netissä, se voisi olla kohteena vaarassa. Esimerkiksi tieto henkilöstä, jota epäillään jostakin väärinkäytöksistä, on kyse sitten internetkäyttäjästä tai sisällön tarjoista. ja myös tietoja henkilöstä, joko raportoi tällaista eh, epäilyttävästä sisällöstä tai uhrista, hyväksikäytön uhrista. Kaikkien näiden yksilöiden arvot, anteeksi, oikeat pitää ottaa huomioon tietosuojakysymyksissä. Tieto, jota kerätään näistä vihjelinjoilta, niitä käytetään myös syytteeseen panossa oikeustapauksissa, joten mitä tulee laatuun, laatuvaatimuksiin tarvitaan kunnolliset tur- turvalausekkeet, jotta voidaan taata, että tämä tieto, jota pidetään digitaalisena todistusaineistona, se on asianmukaisesti kerätty ja säilytetty, ja siksi se voidaan myös ottaa oikeuskäsittelyyn. Me vetoamme myös takeiden puolesta, jotka liittyvät järjestelmän valvontaan. Periaatteessa on kyse lainvalvontaviranomaisista – me tarvitaan avoimuutta ja riippumatonta oikeudenhakumahdollisuutta. Lopuksi tarvitaan. Täytyy varmistaa se, että oikeuden varmuus toteutuu koskien kaikkia osapuolia mukaan lukien verkkopalveluiden välittäjät ja yksilöt, jotka käyttävät verkkoa. Ja tähän tarvitaan selkeät oikeudelliset puitteet. Edelleen on tarve ja velvoite, joka koskee jäsenvaltiota, niiden pitää varmistaa, että on todella harmonisoitu selkeät yksityiskohtaiset menettelytavat käytännössä, kun taistellaan laitonta sisältöä vastaan ja tässä pitää toimia riippumattomien julkisten viranomaisten valvonnassa. Kiitoksia. Grazie. E, ci sono adesso due interventi. Kiitokset näistä. Ja nyt sitten jäsenten puheenvuorot. Ennen kuin annan puheenvuoron, toivon, että pidätte kiinni aikataulusta, koska me olemme nyt jo myöhässä. Intveld, olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minä kovasti ilahtunut olen tästä, näistä toimista, joita on tehty tämän päivän keskustelun aiheena olevien rikosten ratkaisemiseksi. Meidän täytyy olla varmoja siitä, että me toimimme tehokkaasti. Tämä on tärkeä asia ja koko keskustelussa ja kaikissa esityksissä, joita tämän iltapäivän aikana olemme kuulleet, haluaisin käyttää sitä, että täällä on valtava korilla täällä huoneessa ja yhtä ongelmaa ei siis ollenkaan ole mainittu, eli tästä vaarallisesta verkostosta, verkossa liikkuvasta um, hirviöstä ei ole puhuttu aikaisemmin. Näitä hirviöitä liikkui puskissa. 80 prosenttia lasten hyväksikäytöstä eivät kuitenkaan ole rikollisten, ulkopuolisten rikollisten toimintaa, vaan kouluissa, urheilukerhoissa, kirkoissa, kotona tapahtuvaa rikollista toimintaa. Ja meidän täytyy todellakin tähän asiaan kiinnittää huomiota verkkoon ja siellä anteeksi, tässä nyt minua hivenen häiritään, niin, niin jos me katsomme kaikkia näitä, näistä tapauksia sekä unionissa että maanosamme ulkopuolella näistä ihmisistä, jotka, tekijöistä, jotka, pää, jotka pääsevät kuin koira veräjästä rangaistuksetta, me menetämme uskottavuutemme, meidän täytyy keskustella molemmista asioista, näistä ehdotuksista, jotka nyt on tehty ja sitten myös niistä ongelmista, joita monissa jäsenvaltioissa on, ja nämä ongelmathan ovat äh, val- valtavian, valtavia ja liittyvät varsinkin papiston lasten hyväksikäyttöön, tai siis papiston suorittamaan lasten hyväksikäyttöön. Nyt kun me puhumme ennaltaehkäisystä, niin meidän ei tulisi puhua pelkästään teknologiasta tai oikeudellisista toimista, vaan meidän täytyisi myös puuttua siihen, mihin täällä mainits, mitä täällä mainitsitte, siis näihin perinteisiin ja asenteisiin, varsinkin seksuaalisuuteen liittyviin asenteisiin ja seksuaalivalistukseen liittyviin asenteisiin koska tämä on hyvin tärkeä kysymys myös. Ja tätä, tästä asiasta me emme kovinkaan usein käy keskustelua tässä talossa, mutta meidän tulisi kiinnittää siihen huomiotamme ja todellakin nyt miettiä tätä asenteita seksuaalisuuteen, koska ne ovat usein juuri ytim, ongelman ytimessä ja tämä asia täytyy tosiaan ottaa huomioon, jos me todella haluamme ryhtyä ratkaisemaan näitä ongelmia. Ja sitten vielä yksi kysymys. Minä olen hyvin samaa mieltä kuin herra Buttarelli ehti tässä jo sanoa, jos me näitä sivuja ryhdymme estämään niiden käyttöä, niin sitten voidaan ajatella, että e, kannattaako se. Minä en ole mitenkään tekninen, teknisten asioiden yhte, asiantuntija, mutta jos me sitten estämme näiden sivujen käytön, niin itse asiassa me tar tarkoitamme sitä, että me kaikki luomme tällaisen luettelon ikään kuin näistä sivuistoista, joita, jotka ovat, on kiellettyä ja sen on paljon helpompi löytää sitä, sitä, sen, sitä kautta, joten meidän täytyisi olla hyvin, hyvin varovaisia erilaisia ratkaistessamme näitä kysymyksiä ja minkälaisia ratkaisuja me valitsemme, jotta me emme sitten vaan pahenna näitä ongelmia enemmän kuin ratkaisemme niitä. Kiitoksia. Kiitokset. Nyt puheenvuoro Sippeltille. Prego. Ja herzlichen Dank. Kiitos. Hyvä puheenjohtaja. Tässä on nyt yksi tärkeimmistä ja vaikeimmistakin asiakirjoista nyt kädessämme. Luonnollisesti kaikilla on suuri intressi siinä, että meidän lapsiamme voitaisiin suojella parhainta mahdollisin tavoin. Kuitenkin meillä on velvollisuus pitää huolta siitä, että kaikki toimenpiteet, jotka direktiivissä mainitaan, että ne noudattavat sitä tavoitteetta, eli vähentää lasten hyväksikäytön ja väärinkäytön määrää. Haluaisin tähän yhtyä siihen, mitä Rova Intveld sanoi, että mitä reaalimaailmassa tapahtuu perhe, perheympäristössä. Nimittäin tähän ongelmatiikkaan tämä direktiivi ennaltaehkäisyn osalta ei anna riittävästi vastauksia, niin kuin jo jotkut ovat sanoneetkin kun puhutaan, että, että lähennetään tai, tai koronnetaan, korot, korotetaan rikostunnusmerkistöjä, niin pitää kysyä, että mitä sillä halutaan tavoittaa. Jos rangaistusta kovennetaan, niin luonnollisesti se, tuun, se ei kuitenkaan kosketa sellaisia pedofiileja, jotka ovat saira- sairaaloisesti, toimivat sairaaloisesti. Heihin pitää sitten hoit- kohdentaa muita toimenpiteitä. Sitten järjestynyt, järjestäytynyt rikollisuus, ihmiskauppa, mitä tekijöitä, ketä tekijöitä siellä nyt halutaan saada kiinni. Se, joka näkee nämä kuvat, se, joka asettaa kuvat nettiin tai se, joka siitä saa rahaa. Me käsittelemme ihmiskaupadirektiiviä ja nyt sitten täytyy katsoa, miten tämä osa-alue nyt sitten menee päällekkäin tämän kanssa. Yksi kysymys komissiolle tästä grooming-toiminnasta, lasten houkuttelusta. Nimittäin tähän, tällä on erilaisia käännöksiä, joka osoittaa, miten eri tavalla grooming tulkitaan eri kielillä eri maissa. Toisaalta sanotaan, että grooming tarkoittaa tämmöistä yhteyden ottamista – webbikameralla ja lapsia houkutellaan tekemään asioita, jotka sitten levitetään internetissä. Se on yksi tulkinta tälle termille. Toinen on se, että se on pelkkä yhteydenotto. Pelkkä yhteydenotto lapseen, mutta se nyt ei välttämättä ole riko, rangaistava teko vaan yhteydenotto voidaan, voidaan, sitä voidaan pitää rangaistavana vasta siinä vaiheessa, kun se selkeästi on yhteydessä seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Eli tässä yhteydessä pitäisi katsoa, mitä tässä tapauksessa sitten rangaistaan. Ja sitten, no minulla on paljonkin vielä sanottavaa, mutta tässä vaiheessa nyt viimeinen kysymys kohtaan sitä, miten lapsi määritellään, mikä on tämä ikäraja. Direktiivi on ö, ö, rangaistusasteikoista, rangaistuksista, jossa viitataan siihen, että, semmo, tässä puhutaan sellaisista lapsista, jotka eivät ole vielä saavuttaneet seksuaalista itsemääräämisikäänsä. Ja nämä ikärajat sitten eri maissa ovat erilaisia. Periaatteessa tässä on lapsi on yhtä kuin alle 18-vuotias. Minusta se on hieman ristiriitainen määritelmä, koska tähän nyt marginaaliin haluaisin sanoa, että tutkim, tutkintaviranomaiset myös eri tavalla määrittelevät lapsen täysikäisyyden tai lapsen ja miten nyt sitten tutkintaviranomaiset voivat netissä tunnistaa, onko lapsi 18 vai vasta 15. Tämähän olisi tärkeä kysymys myös sen osalta, voidaanko tosiaan joku sivusto sulkea tai, tai sille pääsy estää. Grazie. Eh, abbiamo... Kiitokset. Nyt on vielä viisi puhujaa tässä luettelossa, ja toivon, että puheenvuoronne voitaisiin rajoittaa kahteen minuuttiin pakettiin, jotta sen jälkeen voimme vielä kuulla vieraitamme vastauksinensa. Sen takiahan tämä kuulemistilaisuus on järjestetty. Nyt annan puheenvuoron herralle Broms. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi puista mainitsi, kuinka vaikea on sulkea sivustoja. Ymmärränkö nyt oikein, Jotkut maat eivät ole yhteistyössä, kun pyritään sulkemaan sivustoja. Täällä oli viittaus seksuaalimatkailuun tai seksirikosten matkailuun tavallaan pitäisi parempana. Jotkut maat ilmeisesti suvaitsevat sitä tai sulkevat silmän siltä vai eivätkö he pysty estämään tällaista johtuen huonoista resursseista. Sitten täällä viitattiin tuomioihin. niin kuin kaikissa rikoksissa jotkut näistä rangaistuksista ovat suhteellisia rikoksen vakavuuteen, mutta kaikki eivät välttämättä, mutta joskus, jos rikoksen tekijä on yhteistyössä ja pyrkii kunnossa muuttumaan, jos antaa hoitoa, Tämä ei välttämättä silti estä, tarkoita sitä, että pääsee vapaaksi aikaisemmin. Mielestäni ne, jotka tekevät vakavampia rikkomuksia, jotka eivät ole yhteistyössä eri ohjelmissa, heitä ei pitäisi koskaan vapauttaa. Yhteys lasten tai teinien hyväksikäytön tai prostituution välillä. Tämä mainittiin lyhyesti jossakin puheenvuorossa. Sitä ei, ei suuri yleensä aina ymmärrä, mutta luulen, että se johtuu osittain siitä, että poliisi ja media joskus eivät ryhdy toimiin johtuen tavallaan arkaluotoisuudesta liittyen alueella näitä toimia tapahtuu. Ja tämä salli, että joksessa esimerkiksi on tällainen grooming sallittu tyttöjen kohdalla, eikä poliisi juurikaan puutu asiaan, eikä mediakaan juuri tätä kommentoi. Sitten täällä on mainittu perheet, rikoksentekijöiden perheet. Useinhan he ovat viattomia uhreja on kuitenkin joitakin kumppaneita tai vaimoja, vaikka ovat täysin viattomia itse rikoksen suhteen, kuitenkin kieltävät tavallaan heidän kumppaninsa syyllisyyden ja sallivat sen, heidän pitäisi kuitenkin sallia, että heidän kumppaninsa myöntää syyllisyytensä. Tämä olisi ensimmäinen askel. En tiedä, miten tähän voidaan tarttua, mutta jollakin tavalla sitten pitäisi pystyä edistämään. En vastusta sitä, että identifioidaan ihmisiä, jotka äh, kirjoittautuvat sisään lapsipornografian sivustoille, mutta pelkään, että jotkut viranomaiset joissakin maissa voivat käyttää tätä keinona, että identifioivat ihmisiä, jotka eivät mitenkään liity lapsipornografiaan, mutta, jotka äh, käyvät sivustolla, jolla taistellaan lapsipornografian vastaan. Nehän eivät mitenkään liity toisessa Kiitoksia. Grazie. La parola all'onorevole. Sitten puheenvuoro Albrechtille, olkaa. Ja, vielen Dank. Also... Kiitos. Ensinnäkin haluan kiittää esityksistä. Erityisesti äh, rouva Kammerevert äh, keskittyi faktoihin ja lukuihin joita toi tähän keskusteluun ja, ja, ja niistä meidänkin pitäisi <clears throat> huolehtia, että luvut ja faktat ja realiteetti on, on, on paikallaan ja tiedossa. Tässä kiinnitti huomiotani niin se, että komissio viittasi siihen, että oikeastaan internetsivuja jotka, eh, si, jotka sisältävät lapsipornografiaa, on entistä enemmän. Mutta käsittääkseni viimeisenä kahtena vuotena itse asiassa tämä on laskenut, tämä määrä. Komissiokin tutkinut eh, eh, European Financial Coalition yhteenliittymä, jossa brittipoliisi tutki, että nämä sivustot viimeisen kuuden kuukauden aikana ovat laskeneet 50, 78 prosenttia, siis tämä pornografinen aineisto. Haluaisin hieman lisätietoa tai taustaa tästä aiheesta ja vastaus siihen, että mitä sivuja nyt sitten tarkoitetaan, jotka, joille pääsy halutaan pää, äh, estää. Sellaisia, jotka ei voida, sellaisia, joita ei voi poistaa vai tai sulkea. Suurin osa näistä sivustoista käsittääkseni äh, on lähtöisin USAsta. Minä odotan siltä maalta ainakin yhteistyötä eikä sitä, että mahdollisimman huonosti toimisi esimerkki on phishing, pankkitietojen kalastelu, phishing. Lähiaikoina olen saanut netistä sellaisia, sellaisia sivuja, ja minä en ymmärrä miksi, ja, ja pyrkinyt näitä poistamaan. Minä en nyt sitten ymmärrä, miksi tällainen ää, ää, aihepiiri, jota lähes kaikissa maailman maissa pyritään torjumaan ja sulkemaan, niin miten nyt on olemassa tällainen oikeudellinen ala, jota ei pystytä toteuttamaan eri maiden välillä tätä sulkemista. Sitten on muitakin äh, äh, vaihtoehtoja, joilla pyrittäisiin torjumaan hyväksi käyttöä juurilla. Äh, tietenkin uhrien apu tai oikeus, oikeusvarmuuden parantaminen uhreille on hyvin tärkeää. Grazie. Kiitokset. Sitten Freyer, olkaa hyvä. Ja, im Kulturausschuss, sehr geehrte Frau Mm, kulttuurivaliokunnassa tällä hetkellä on tekeillä mietintöaiheesta. Rova Kamerivert kertoi jo sieltä valiokunnasta terveisiä. Yksi tärkeä asia, jota ei ole otettu, on tämmöinen peer-to-peer, -peer, to b 2 b eli tämmöinen tietojenvaihto, joka ei ole www-sivustoilla, vaan tällaista pienemmissä yhteyksissä tapahtuvaa keskinäistä vaihtoa. Ja tätähän ei voida sivulle pääsyllä myöskään myöskään estää tätä peer-to-peer -peer vaihtoa. Tämänkin osalta pitäisi koordinoida lisää asiaa phishing-sivustojen osalta parissa tunnissa saadaan suljettua nämä sivut netistä. Ja kysymys kuuluu, miksi nyt sitten lapsipornon sivujen osalta kestää viikkoja, päiviä, jopa viikkoja ennen kuin saadaan äh, asiat hoidettua ja sivut suljettua. Ehkä pitäisi jotenkin kohdistaa toimenpideet, koordinoida niitä paremmin, äh, jotta sitten päästäisiin tämänkin pahan juurille, e, eikä panna päätä vaan pensaaseen. Jotkut esitykset olivat hyvin tärkeitä, mielenkiintoisia esimerkiksi se viittaus, että tässä on kyse siitä, että Euroopan tasolla voitaisiin paremmin valistaa ja ennaltaehkäistä. Ei tietenkään valistus ole pelkästään lapsiin kohdistuvaa, vaan myös sellaisille vanhemmille, jotka eivät niinkään seuraa internetin tapahtumia, että mitä riskejä sieltä oikeastaan löytää, koska nuorisohan kasvaa oikeastaan nettiympäristössä jo varhaisesta iästä ja heillä on paremmat tekniset mahdollisuudet löytää tietoa netistä ja vanhemmat eivät edes tiedä, mitä lapset siellä hommaavat. Joten tällainen tiedotuskampanja on erittäin tärkeä ja se ennaltaehkäisyn kannalta varmasti olisi hyvin tehokas toimi, joka voitaisiin lisätä tähän direktiiviehdotukseen. Grazie. Kiitokset. Nyt Erst, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank. Ich will mich kurz fassen. Ihan lyhyesti puheenjohtaja. Niin tässä keskustelussa, jota käydään, pitää nyt huolehtia siitä, että koko tämä väärinkäyttö ja riisto ja lapsipornografia e, ei nyt sitten leviä kokonaan tämän internetin jalkoihin. Äh, tähän minä olen vuosikausia äh, keskustellut lasten äh, hyväksikäytöstä ja lapsipornografiasta Saksan ja Tsekin välisellä raja-alueella. Sitä on käyty hyvinkin paljon ja olen tuonut sen esille myös tämän mietinnön keskusteluissa esille. Ja on, meidän pitää puhua uhrien avusta ja miten lapsia voidaan tukea, miten voidaan ennaltaehkäistä tällaisia asioita. Äh, pitäisi paljon enemmän saada tähän nyt äh, sisältöä kuin mitä nyt on. Haluaisin kuulla tietosuojavalvojalta, joka puhui, mitä hyötyä on äh, sivujen estämisestä tai sulkemisesta. Onko mitä kokemusta siellä on, jotta saataisiin hieman substanssia lisää tähän argumentointiin, jotta voitaisiin asiaa vielä käsitellä. Sitten kolmanneksi tuomioita pitää ehdottomasti koventaa. Sitähän tässä haetaan. Mutta faktahan on, että varsinkin lasten osalta hyvin usein tämä rangaistusasteikon asteikon tiukentaminen itse asiassa heijastuu lapsiin että ei saa aliarvioida, kuinka vakavat vaikutukset sillä on kuitenkin sitten tähän, tähän lasten tilanteeseen. En sano suinkaan, että tässä ei tarvittaisi rankaisuja, en ollenkaan. Sitten kohta 18. Mitä tässä sanottiin? perusoikeuksista, miten, miten ne tällä hetkellä on, on tähän sovittu mukaan. Kiitokset. Sitten Wikström, olkaa Tack så mycket, fru talman, eller fru ordförande. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain korostaa, mitä Sophie Intveld sanoi. Kaikkein vaarallisin paikka lapselle, missä he ovat kaikkein alttiimpia väkivallalle ja sukupuoliselle hyväksikäytölle ei ole kaupungilla tai jossakin puistossa pimeässä, vaan itse asiassa kotona varsin usein ihmiset, jotka ovat vastuussa näistä rikoksista, ovat ihmisiä, joihin lapsi luottaa, perheenjäsen, opettaja, pappi, joku, johon lapsi luottaa tai hänen pitäisi voida luottaa, mutta tällä hetkellä nettiä käytetään ja voidaan nopeasti levittää filmimateriaalia hyväksi käytöstä, Lapset on vaikea päästä eroon näistä kuvista, ne ovat siellä verkossa ja ne ovat valtava uhkaa lapsille vuosien ajan. Tämä ongelma on yksi kaikkein ongelmallisimmista kysymyksistä, joita meidän pitää täällä käsitellä, koska tässä pitäisi löytää oikea tasapaino. Olen aina puhunut ilmaisuvapaudesta ja puolustanut sitä. Se on ehdoton oikeus. Absoluuttinen oikeus kaikissa demokratioissa. Ihmisten pitäisi voida vapaasti ilmaista itseään taiteellisesti, kirjallisesti, valokuvauksen kautta. Meillä pitäisi olla vapaita, tämmöistä pitäisi koskea tietysti myös internettiä, mutta sitten pitää ottaa huomioon myös ilmaisuvapauden rajat. Ajatellen seurauksia, joita saattaa syntyä muihin, lapsipornografia, hyväksikäyttää lapsia, poistaa heiltä lapsilta oikeuden kokonaisvaltaisen kasvuun. Ja tässä on ylitetty tietyt vapauden rajat, ilmaisuvapauden rajat joten ehkä kyse ei olekaan ilmaisun vapaudesta. Loppujen loppu, loppujen lopuksi olemme puhuneet internetsivustoille pääsyn estämisestä. Tämä pitää olla yksi väline, joka me pitää ottaa käyttöön, jos me haluamme suojella lasten oikeuksia. Tietysti on parempi tartua ongelmien perussyihin, mutta jos se ei onnistu, silloin sivustojen blokkeraaminen voi olla yksi väline, jota voimme käyttää. Mutta samanaikaisesti mikä tahansa demokraattinen valtio, mikä tahansa jäsenvaltio, sen ei pitäisi harjoittaa internetsensuuria, mutta meillä on kuitenkin rikollisuusongelmana netissä. Internet ei ole mikään paralleeli maailma, jossa kaikki on laillista. Sielläkin oikeusvaltioperiaate toimii. Herra Buttarelli puhui tästä mielestäni varsin kattavasti. Täällä parlamentissa meidän pitää muistaa, että pitää löytää oikea tasapaino. Todennäköisesti on mahdollista sekä suojella lasten oikeuksia ja myös avointa internettä ja ilmaisuvapautta. Meidän ei pidä tyytyä mihinkään vähempään. vähempään. Ja nyt haaste osoittaa komission suuntaan asiaa pitää jatkaa, työstämistä pitää jatkaa ja pitää muistaa, että Kaikkein tärkeintä tässä on lapset, jotka ovat verta ja lihaa, todellisia ihmisiä. Ja näitä rikoksentekijöitä pitäisi rangaista eikä internettiä sinällään. Grazie. Kiitokset. Nyt antaisin puheenvuoron viimeiselle puheenvuoron esittelijälle Vilinkievitsuutelle. Olkaa hyvä. Ačiū, mm, ponė pirmininkė. E, iš tiesų dauguma vaikų pornografijos e, duomenų bazių serveriai yra jungtinėse Pornografiatietokannat e, ovat lähinnä USAsta tai Australiasta peräisin myös eurooppalaisista maista. Kuten komissaari Malmström on sanonut, että hän on keskustellut jo eri maiden kanssa, USA ja Venäjän kanssa nimittäin tällaisten palvelujen äh, sulkemiseksi. Mutta on sellaisia jäsenvaltioita, jotka eivät tee yhtään mitään. Eikö olisi paljon hyödyllisempää käyttää kansainvälistä sitovaa sopimustyyppiä, koska kahdenväliset sopimukset eivät tule toimimaan. Olen myös sitä mieltä, että tarvitaan rikosvastuun tiukentamista. Ja olen samaa mieltä kuin Angelilli, joka viittasi pitkän aikavälin ennaltaehkäisystrategiaan. Voiko tällaista strategiaa saada aikaan, jos EU-ssa edes itse sisällä ei ole semmoisia tietoja, laajoja tietoja, jotka osoittavat, kuinka laajalle levinnyt tämä ongelma on, niin että jäsenvaltiossa pitäisi nyt ryhtyä tila, äh, tällaisia tilastoja ryhtyä keräämään. Sitten jos äh, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä äh, pitää, tulee torjua, niin meidän pitää jotenkin yhdessä ponnistella asian eteen. Ja siksi en usko, että meidän pitää jakaa vastuuta mitenkään. Että yksi on jäsenvaltioiden vastuulla esimerkiksi se, että, että vähimmäisrangaistukset määritellään maakohtaisesti. Jos haluamme todellisia tuloksia, niin kaikkien pitää tehdä yhdessä työtä ja siksi nämä vähimmäisrangaistukset pitäisi määrittää Euroopan unionin tasolla. Sitten vielä lopuksi, onko olemassa pätevää henkilökuntaa tällaisten ohjelmien pyörittämiseksi? Tällaista ei ole vielä mainittu, mutta <clears throat> varmasti tiedämme, että sosiaalityöntekijät ja, ja, ja kouluttajat, opettajat, he tarvitsevat lisäpätevyyttä, jotta voisivat auttaa lapsia tulemaan kaapista ulos ja kertomaan pahoista teoista, mitä heille on tapahtunut. Grazie. Ehm, ringrazio Kiitoksia. Kiitän erityisesti puhujia tässä osuudessa ja nyt sitten pyydän vieläkin lähettämään sihteeristölle täällä valiokunnassa teidän puheenvuoronne kirjallisessa muodossa niin, että voimme mahdollisimman hyvin niitä sitten käyttää kaikkien hyväksi. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Lorille ja herra Pörtingille. Voisitteko tulla tänne eteen istumaan? Olkaa hyvä.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 Ok, um, riniziamo i lavori eh, dando eh, su... Jatkamme kokousta tai kuulemista. Me nyt anta, haluan siis antaa puheenvuoron herra Laurelle, joka edustaa, edustaa Eurojustia. Olkaa hyvä. Uh, Madam Chair, uh, ehm, Steam... Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen Ruotsin Eurojustin kansallinen jäsen, se ei paljon teille varmasti sano, mutta olen itse syyttäjä. Ja tulen tällaisen operatiivisen äh, näkemyksen direktiivistä ja annan teille tällaisen esimerkkitapauksen todellisuudesta. Eurojust. No on tällaista juridista oikeusta, oikeusen yhteistyön elin Euroopassa ja me koordinoimme toimintaa koskien tutkimuksia ja syytteeseen panoa. Ja me käsittelemme vakavia rajoittavia rikoksia, erityisesti järjestäytyntä rikollisuutta. Myös pyrimme helpottamaan yhteistyötä oikeusviranomaisten välillä jäsenvaltioissa, mutta myös kolmansissa maissa – me olemme tällainen asiantuntijakeskus, mitä tulee kansainvälisiin oikeuskysymyksiin, erityisesti yhteistyöhön eri maiden välillä. sitten jotakin kommentteja, jotka koskevat direktiiviluonnosta. Mainitsisin plussia ja joitakin miinuksia tästä tekstistä. On myönteistä, että vakava lasten hyväksikäyntö ja riisto, jotka eivät tällä hetkellä kuulu mitenkään EU-lainsäädäntöön, niistä tehdään nyt rikoksia. I will, um, focus on... Kriminalisoidaan. Minä tulen keskittymään direktiivin kohtiin, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä tai relevantteimpia ajatellen Eurojustin perustoimintaa. on myös hyvä. että tässä uudessa tehokkaassa ympäristössä kriminalisoidaan tiettyjä toimia, otetaan paremmin huomioon sukupuolirikokset lapsia kohtaan, tätä kautta kun tässä puitepäätöksessä olisi voitu saada aikaan, tai puitepäätöksen kautta olisi mahdollista. On myönteistä meidän mielestämme, että tässä viitataan viite puitteisiin, kun on tällaisia juridisia konflikteja rikosoikeuden käynneissä. Ja Eurojustin rooli on helpottaa tässä toimintaa. Sitten oikeusjärjestelmä, konfliktit tämän tyyppisissä rikoksissa saattavat olla erittäin merkittävä tekijä. Haluaisin viittasi siihen, mitä Rouva Sharma sanoi. Olen samaa mieltä. Hän sanoi nimittäin, että esimerkiksi sana kuten seksimatkailu tai lapsipornografia ovat ehkä sanoja, jotka eivät ole niin kovin sopivia tässä yhteydessä käytettäviksi. Minä haluaisin ehdottaa, niin kuin hänkin sanoi, että puhuttaisiin matkustavista äh, seksirikollisista. Tämä on parempi termi ja se lasten hyväksikäyttökuvista. Jokainen lapsen kuva seksuaalisessa yhteydessä jo di- direktiivin määritelmän mukaan kuvaa rikospaikkaa tavallaan. Se, tätä ei pitäisi, ei pitäisi sotkea juridisia kuvauksia, kuten pornografiaa ja lapsipornografiaa tähän laittomaan toimintaan. Se ei ole mitään muuta pornografista toimintaa. Siinä kuvataan rikosta. Siitä on kysymys. Niin kuin on sanottu, tulee olemaan uusia mahdollisuuksia käyttää tehokkaita tutkimusvälineitä, kuten salassa tapahtuvaa toimintaa, tutkimusta. Tutkimus ei riipu mm. ilmoituksesta tai syytöksestä, jonka uhri tekee tai hänen perheensä On hyvät että on selkät määritelmät rikoksista, mutta niin kuin minä sanoin alussa, mielestäni on sellaisia sanoja, joita pitäisi uudelleen hiukan harkita. Mutta mielestäni erittäin tärkeä kysymys on lainettu oikeuskäytäntö ekstraterritoriaalisuus ja se periaate. Kyse ei ole vain mahdollisesta mahdollisuudesta asettaa syytteeseen seksimatkailijoita. On myös muita vakavia rikoksia, jotka koskevat lapsia, jotka voitaisiin ratkaista, jos oikeus alaa laajennetaan rajat, rajat ylittävällä tavalla. En ollut valmis sanomaan mitään sivustoille pääsyn estämisestä tai siitä, että poistetaan materiaalia nettisivustolta, mutta haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tämä saattaisi olla juridisesti ajatellen ongelma. On hyvä, jos palvelin jossakin jäsenvaltiossa tai USAssa tai verkkopalvelun tarjoaja, koska meillähän on hyvää yhteistyötä USAn kanssa. Mutta tähän saattaa liittyä ongelma, jos verkkopalvelun tarjoaja toimii maassa – jonka kanssa meillä ei ole yhteistyötä, koska jos poistamme aineistoa, silloin toimme toisen maan alueella. Joitakin lyhyitä kommentteja koskien tilastoja. Meillä on joitakin tilastoja Eurojustin oikeustapauksessa tämä ei ole mikään tässä valtaustapauksia, mutta me käsittelemme vakavia rikoksia, varsin usein mukana on monia jäsenvaltioita tai muita maita, joten kyse ei ole mistään tavanomaista seksuaalisesta hyväksikäytöstä, jota jonkun valtiossa voidaan nähdä, vaan tähän tapaukseen, näihin tapauksiin liittyy useita eri valtioita varsin usein. 30 prosenttia tapauksista seksuaalisen hyväksikäytössä liittyy ra- raiskaukseen, hyväksikäyttöön 20 prosenttia, jota yleensä, jota yleensä kutsutaan lapsipornografiassa, 16 prosenttia tarkoittaa sitä lapsia ja 14 prosenttia rikokset, jotka kohdistuvat yksi on vapautta vastaan, mukaan lukien tässä tilastotiedossa yhdeksän murhaa ja yksi tappo kuulumme tähän. Lyhyesti kuvaisin tapausta. I think a good description of the type of... Hyvä kuvaus tapauksesta, jossa nyt käsittelemme, jota käsittelemme Eurojustossa, on tämä mm, kadonnut poika-tapaus. Tässä on kyse yhteistyöstä yhdeksän jäsenvaltion kesken ja neljä kolmatta maata. Ja siinä kuvataan sitä, että on purettu maailmanlaajuinen pedofiiliverkosto. Alun perin tämä toiminta alkoi 2007, tai tämä tapaus silloin tuli pyyntö Norjasta, Italiaan, pyydettiin oikeusapua. Se lähetettiin eurojustin välityksellä, koska tavallinen lainvalvonta ja välineet eivät tässä kannalta eivät toimineet, joten Norja pyysi, että Eurojust antaisi, Eurojust antaisi apua tässä asiassa. Ja Norja, Norja on yhteistyösopimus Eurojustin kanssa. Ja me, heillä on tällainen yhteyssyyttäjä, joka tekee tuota meidän järjestössämme. Tämä tapaus koskee erittäin vakavia seksuaalirikoksia, jotka kohdistuvat alaikäisiä kohtaan. Ja tässä välitetään useita miljoonia kuvia lasten hyväksikäytöstä ja myös tuhansia tuhansia filmimateriaalia. Tämä on val- valtava verkostotoimi tällaisena business-mallina ja tuotti ja jakeli Lapsien hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia, mutta tämän verkoston jäsenet myös hyväksikäyttivät itse näitä lapsia. He käyttivät nettiä tietenkin välineenä. Tässä oli vapaata ohjelmistoa käytössä, mutta koko ajan tämä palvelu vaihto, vaihtoi paikkaa ja heillä oli erittäin turvamekanismit. Kuten näette tästä kuvasta, käyttäjät toimivat USAssa, Belgiassa, Brasiliassa, Kanadassa, Ranskassa, Saksassa, Meksikossa, Alankomaissa, Uudessa Seelannissa ja Ystävänsä kuningaskunnassa. 35 identifioita, identifioita jäsentä löydettiin ja monet, monia uhreja ympäri maailmaa. Heitä oli siis paljon. Eurojust helpotti yhteistyötä näiden maiden välillä ja piti viisi koordinaatiokokousta, jossa syyttäjät ja tutkijat näissä maissa pystyivät tapaamaan, vaihtamaan tietoja ja pyysivät oikeudesta apua, keskeistä oikeudesta apua ja koordinoivat toimintaansa. Yksi rikoksentekijä tuomittiin Norjassa kymmeneksi vuodeksi hän saa vankeusrangaistuksen ja tämä tapaus vieläkin jatkuu, sen käsittely jatkuu. Se on nyt va- valitustuomioistuimessa. Tuhansittain pornografisia kuvia otettiin haltu, ähm. kavarikoitiin ja 17 uhria pystyttiin myös tunnistamaan. Uhrit tulivat Norjasta, Romaniasta ja Brasiliasta. Italiassa yksi rikollinen pidätettiin yli miljoona kuvaa takavarikoitiin, seitsemän uhria pystyttiin löytämään ja kaksi välikästä Romaniasta myös pystyttiin identifioimaan. Romaniassa identifioitiin kahdeksan rekrytoijaa, 27 uhria. Heidät pystyttiin tunnistamaan kuvien kautta. Ja nyt Kolme epäiltyä on syytteen alla. USAssa 15 jäsentä tunnistettiin. 14 heistä on tutkintavankeudessa ja he saattaa uota 80, 20 vuoden tuomio vähintään. 35 uhria löydettiin ja seitsemän teravy- teravyyttiä pedofiilimateriaalia ja yksi, tämä tarkoittaa yhtä miljoonaa megabittiä. Siis valtava määrä. En ole kuullut tämän sukoisesta takavarmasta Ranskasta, kuningaskunnasta myös pidettiin yksi henkilö, Brasista neljä ja Belgiasta myös yksi tunnistettiin ja pidätettiin. Tätä toimintaa olisi ollut ei olisi ollut mahdollista koordinoida toimintaa ilman kansainvälistä järjestöä, kuten Eurojust. Näin monen maan kesken. Eurojust oli mukana, koska normaalit kanavat eivät toimineet ja sitten pidettiin Haagissa ja eri jäsenvaltioissa koordinaatiokokouksia, jotta pystyttiin kokoamaan syyttäjät ja tutkijat yhteen kokoukseen. Tässä on esimerkki yksi syyttäjä Yhdistyntä kuningaskunnasta. Hän henkilökohtaisesti toi todistusaineistoa koordinaatiokokouksesta maahansa ja aloitti tutkimuksen USAssa ja tuloksena oli 15 epäiltyä pidätettiin ja nyt 14 on tutkintavankeudessa. Tämä on erittäin onnistunutta yhteistyötä ollut. Se alkoi 2007 ja emme ole vielä kaikkia tuloksia nähneet, mutta nyt on joitakin tuloksia jo tullut, jotta olen voinut teille näitä esimerkkejä näyttää. Tässä on kontaktit, yhteystietoja ja kiitän teitä huomiostanne. Grazie. Kiitokset. Oikein kiinnostava esitys. Pyydänkin teitä myös lähettämään tämän kirjallisesti sihteeristöön. nyt annan puheenvuoron herra Örtingille. Hän edustaa Europolia. Olkaa hyvä. Very much, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Libe-valiokunnalle, että se on järjestänyt tämän tärkeän tilaisuuden. Europol pitää hyvin tärkeänä komission, parlamentin, jäsenvaltioiden neuvoston toimintaa tällä hyvin tärkeällä alalla tämän uuden ehdotuksen laatimiseksi. Vuonna 2009 jo alkuvaiheessa, kun tätä, tämä kehittyy, tämä aihe Europolissa, oli, Euroopan asiantuntija oli mukana neuvotteluissa. Tämä uusi rikollisuuden muoto lapsia kohtaan, sen torjuminen on yksi prioriteettimme myös. Ja voin kertoa, että vaikka minä olen jo yli 30 vuotta ollut poliisissa, niin edelleenkin järkytyn, kun käyn katsomassa kentällä, minkälaisia kuvia eh, seksuaalisen hyväksikäytön osalta on löytynyt. Me olemme koordinoineet paljon tutkintoja jäsenvaltioissa 2010 loppuun, tämän vuoden loppuun mennessä yli 30 kansainvälistä tapausta on ollut Europolin tutkimuksessa, eh, joissa on tutkittu lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja eh, laittoman sisällön levittämisessä. Nämä ponnistukset ovat johtaneet yli, yli 2000 epäilyn tunnistamisessa ja myös paljon uhreja on löytynyt meidän analysoijamme ja asiantuntijamme eh, ovat jäsenvaltioiden kanssa yhdessä pyrkineet purkamaan eurooppalaisia vaarallisia rikollisverkostoja. Ja yli 8000 tutkintaa on, käyty, on, on ollut käynnistä Euroopankin tasolla. Nyt sitten voisin kertoa tästä ehdotuksesta. Minä kuten e, e, edellä puhuvat, olen vain ottanut tätä tärkeimpiä. Artikla 2, jossa on peruskäsitteiden määritelmät. Ne selvitetään paremmin ja Europol pitää hyvänä sitä, että määritelmät ovat yhdenmukaiset kansainvälisten välineiden kanssa. Tällainen yhdenmukainen lähestymistapa on, antaa paremmin, ymmär, paremmin ymmär, auttaa paremmin ymmärtämään tätä rikollisuuden alaa. Mitä sitten tulee artikloihin 3-7, rikokset, vakavat rikokset, joita tällä hetkellä EU-lainsäädännössä ei siis ole mukana, ne nyt kriminalisoidaan jatkossa. Europol pitää erityisen hyvänä uuden artikla viitosen mukaanottoa, jossa kriminalisoidaan se, että tietoisesti pidetään hallussa lapsipornografista materiaalia. Me olemme sanoneet, että internetin käyttäjät, jotka lataavat tämmöistä materiaalia, hyvin usein myös tuottavat sitä tai jakavat sitä eteenpäin tämmöisen materiaalien tuottaminen tai edelleen jakaminen, jakelu hyvin usein löytyy silloin, kun tiloja voidaan tutkia. Ja hyvin usein sitten on mahdollisuus löytää, mitä sivuja on surffailtu näistä, näistä tietokoneista, vaikka ei olekaan ladattu näitä tietoja siihen. Mutta tämä löytyy vasta jälkikäteen rikostutkimuksessa tai kun analysoidaan näitä kirja, tätä logia Hyvin usein tällaiset rikoksen tekijät ovat varastoineet nämä kuvat omien koneidensa ulkopuolelle. Esimerkiksi valtava varastointimahdollisuus, joka ei sähköpostitileihin on liitetty ja joka on sitten kyber tuolla verkkoavaruudessa. Kolmo, kuutos artikla, tämä grooming osio, jota me luonnollisesti tuemme. Online grooming houkuttelu on realite. Ei pelkästään teinit, vaan myös nuoremmat joutuvat seksuaalisen houkuttelun kohteeksi. Ja eikä pelkästään tässä ole kommunikoinnista kyse ne, tietokoneilla, vaan tiettyjen konsolien ja matkapuhelimien kautta. On olemassa sellaisia so- sosiaalimedian sivustoja, joita olemme tutkineet ja joiden käyttäjäpolitiikat eivät ole riittäviä. Esimerkiksi tarvitaan tiukempaa valvontaa, jotta rekisteröinti ja käyttäjät voidaan ikänsä puolesta tunnistaa artiklaa 14.15. Siellä pyritään helpottamaan tutkintaa ja voidaan nostaa kanne myös, vaikka lapsi eh, uhri ei nosta tai tee ilmoitusta. Sitten on sellaisia jäsenvaltioita, joissa uhrit on, ovat tulleet esille vasta vuosien kuluttua, jotka ovat jo aikuistuneet. Joissakin tapauksissa eh, pahoinpitelijät on myös tunnistettu sitten eh, tutkinnan seurauksena, mutta uhri ei halunnut nostaa syytettä, koska ajasta eh, tai tilaisuudesta oli kulunut jo niin kauan aikaa kun otetaan huomioon tämän uhrin päätös niin silloin saimme, tämä, saimme tämän tekijän kiinni, mutta emme nostaneet syytettä. Ja tällaisessa tapauksessa tämä tekijä saattaa olla sitten pahoinpitelemässä muitakin, muitakin lapsia, koska ei koskaan joutunut kiinni. Artikla 14.4 on hyvä lisäarvo, että ryhdytään toimenpiteisiin, jotta tutkintayksiköt voivat tunnistaa lapsipornografian uhreja eh, kuva-analyysin kautta. Laajemmin tällainen tekniikka on jo osoittautunut hyödylliseksi, jotta pystytään tunnistamaan ja ehkä myös pelastamaan nämä uhrit. Artikla 16 toimivaltasäännöksistä. Tässä katsotaan, että voidaan EU-tasolla nostaa kanne sellaisista toimista, jotka on suoritettu EUn ulkopuolella. Ja hyvin usein sellaisissa maissa tässä on kyse, joista lapsille on helppo pääsy. Näissä seksiturismimaissa on lainsäädäntö hyvin löysää ja siellä pyritään, sinne pyritään menemään, jotta lainsäädäntöä voitaisiin paeta. Ja hyvin usein tässä on siis kyse sellaisista matkustavista seksi, seksirikollisista. Ja on hyvä, että mennään tähän syntään, koska tällaiset lainsäädännön aukot nyt saadaan tukittua. Europol tekee aloitteen lähiaikoina, jotta voitaisiin jäljittää EUn e, e, e seksirikollisia eri maiden yhteistyön kautta. Artikla 19a ja 20 interventio-ohjelmat ja seksiturismin estäminen ja sitten pääsyn estäminen internetsivustoille ja, ja tällaiset estomahdollisuudet pitäisi olla myös sivuille, jotka eivät, sisä, jotka eivät ole peräisin EU-sta. Tarvitaan monipuolista lähestymistapaa ja koska tässä on kyse sellaisesta rikollisuudesta, joka on niin monimuotoista. Ja yksityisen sektorin mukaan tuleminen esimerkiksi matkatoimistot, jotka voivat varoittaa tällaisesta lapsiseksiturismista, näitä pitäisi pitäisi täydentää myös valistuskampanjoilla. Artiklan 21 osalta Europol on jo tukenut tällaisen filteriteknologian käyttöönottoa joissakin jäsenvaltioissa. Tätä voi palveluntarjoaja kansallisella tasolla käyttää estääkseen pääsyn sivu, tällaisille sivuille. Vaikka tämä estäminen ei ole lopullinen ratkaisu asiassa, se on kuitenkin yksi niistä välineistä, joita voidaan käyttää tällaisen rikollisuuden vastaisissa toimissa tämä, meidän mielestämme tämä luonnos on hyvä pohja lainsäädännölle, kun pyritään eh, torjumaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Meistä tämä on hyvin johdonmukainen askel tällä tiellä eteenpäin. Grazie. Ehm. Kiitokset. No niin. Sitten ennen kuin käymme varsinaisesti tähän keskusteluun. Annan puheenvuoron Euroopan neuvoston, edust- Euroopan neuvoston edustajalle. Thank you, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat parlamentin jäsenet, kollegat, hyvät naiset ja herrat. Yksi viidestä lapsesta joutuu jonkin tyyppisen seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi 18 ennen 18, 18 ikävuotta 80 prosenttia lapsista joutuu väkivallan uhriksi lähiympäristössään, jota kutsutaan luottamuksen piiriksi, perhe, hoitokodit, heidän omissa kodeissaan. Ja tällaisen pitää loppua ja uskon, että tämä on meidän vastuumme varmistaa, että näin tapahtuu. Tästä syystä haluaisin osoittaa kiitollisuuden Euroopan parlamentille, että on koonnut yhteen tänne korkeatasoisia virkamiehiä ja asiantuntijoita tähän tärkeään kuulemiseen. Nyt on aika toimia ja luotan, että tämä kuuleminen auttaa meitä etenemään. Minulla on myönnetty 10 minuuttia ja käyn läpi eri eroja Euroopan neuvoston yleissopimus, joka koskee lasten suojelemista hyväksikäytöltä ja käsittelemättä uutta direktiiviä. Sitten lyhyesti annan viisimmät tiedot tulevasta Euroopan neuvoston kampanjasta, että lopettaisiin seksuaalinen väkivalta lapsia kohtaan. Täällä mukana niin myös kollega rikosoikeusta yksiköstä Europolista, joka pystyy mahdollisesti vastaamaan teknisiin kysymyksiin koskien Euroopan neuvoston yleissopimusta. Euroopan neuvoston yleissopimus on nyt allekirjoitettu 39 jäsenvaltiossa Kahdeksan ratifiointia on tapahtunut Albanessa, Tanska, Kreikka, Malta, Alankomaat, San Marino, Serbia ja Espanja. Mm, uusia ratifiointeja odotetaan seksuaalinen väkivalta lapsia kohtaan on globaali kysymys. Tämä on avoin, avoin sopimus. Se voidaan muutkin kuin jäsenet voivat allekirjoittaa tämän sopimuksen, ratifioida sen, ja tällä hetkellä se on herättänyt mielenkiintoa Euroopan ulkopuolella, erityisesti niiden kohdalla, jotka ovat olleet mukana tässä laatimisprosessissa. Japani, USA, Kanada ja Meksiko ovat tällaisia maita. Yleissopimus voidaan ratifioida myös EU:ssa, ja se olisi varsin tervetullutta. Yleissopimus on dynaaminen sikäli, että se pyrkii pitä, olemaan mukana rikoksen, rikoksen kehittymisen kanssa. Sitovuus liittyy valvontaan, yhteisen tulkinnan edistämiseen ja niin miten voidaan identifioida hyviä tapoja toimia, käytäntöjä. Sinällään tämä ei ole juridinen väline, se koskee vaan se pyrkii täytäntöönpanemaan muita toimia, jotka liittyvät kansainvälisen rikoksen estämiseen ja pyritään antamaan apua uhreille. Ja tässä on todellinen mahdollisuus EUlle antaa esimerkkiä muille. Koulutus ja tiedottaminen ovat ratkaisevia elementtejä. Viisi artikla, täällä pyritään lisäämään lasten tietoisuutta näistä kysymyksistä. Ne, jotka toimivat, tekevät työtä lasten kanssa ja myös otetaan huomioon suuri yleisö. Mitä tulee välineisiin toimia pahantekijöitä vastaan ja mekanismit, joiden kautta valtiot voivat toimia yhteistyössä ja asettaa näitä rikoksentekijöitä syytteeseen. Yleissopimuksessa on neljä päätavoitetta. Pyritään estämään seksuaalista hyväksikäyttöä, pyritään suojelemaan uhrien oikeuksia, edistämään kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä tällaista hyväksikäyttöä vastaan ja rohkaisemaan sitä, että täytän toteutetaan erityisiä valvontamekanismeja, jotta voidaan varmistaa johdonmukainen täytäntöönpano ja rohkaistaisiin yhteistyöhön Euroopan neuvoston 47 jäsenen välillä. Yleissopimus ei määrittele liian tiukasti juurisia käsitteitä eikä ole mitään selkeää määritelmää seksuaalista toiminnasta, seksuaalista eksplisiittisestä sisällöstä tai pornografisesta toiminnasta. Ja näin jäsenet voivat itse määritellä nämä käsitteet oman kansallisen oikeusastonsa kautta. Seksuaalinen suojaikä ei ole tässä mukana, koska kun tekstiä laadittiin, tuli selväksi, että lainsäädäntö vaihteli liikaa maasta toiseen. 13 17 vuoteen. Tämä jätettiin siis jäsenvaltioiden harkintavallalle. Väline, joka näin luotiin, on tavallaan infrastruktuuri ja tähän, tätä voidaan sitten toteuttaa jäsenvaltioissa tavalla, jota pidetään sopivana omien olosuhteiden mukaisesti missäkin maassa. Tämä on tehokkaampaa kuin pyritään löytämään yhteinen pohja Euroopan neuvoston maiden välillä, koska monien oikeusjärjestelmien täytyy vielä harmonisoida niin kuin, niin kuin EU EUssa e on tehty. Ja tämä nyt on todellakin unelle mahdollisuus vaikuttaa edelleen. Sanktiot, sanktioita tuskin, harvoin määritellään etukäteen, kun niitä sovelletaan, niiden pitäisi olla tehokkaita, suhteellisia ja pyrkimään estämään tällaista toimintaa ja kansallisten Euroopan neuvoston tietoinen siitä, että monet valtiot haluavat valvoa näitä aspekteja lainsäädännössään ja ottaa huomioon sen seikan, että huomattavia eroja voi olla olemassa jäsenvaltioiden kesken. Me luotamme siihen, että EU-direktiiviluonnos ei rajoita yleissopimusta tässä mielessä ja että säädökset todellakin ovat tehokkaita, suhteellisia ja estävät tällaista toimintaa jatkossa. Lyhyesti yleissopimuksen filosofiana on myöskin nämä kolme asiaa, ennaltaehkäisy, suojelu ja syytteeseen asettaminen. Ja sitten näihin eroihin yleisopimuksen direktiivin välillä tässä on kaksi pääeroa. Erityispiirre määritelmissä ja ehdotus vaatia jäsenvaltioita soveltamaan näitä sivustoille pääsymekanismeja e-, estää lapsipornografiakuvia ja muuta tällaista materiaalia. Artikla 1 ja 2 direktiiviluonnoksessa sisältävät molemmat välineet ja yksityiskohtaisen kuvauksen eri termistä käytän ainakin samaa mieltä siitä, että perustavoitteena sekä tässä että Euroopan neuvoston, yleissopimuksessa on suojella ja estää hyväksikäyttöä suojella lapsia. Tässä direktiiviluonnoksessa ja yleissopimuksessa korostaa näitä kolmea elementtejä kuitenkin hiukan eri tavalla, se kannattaa panna merkille. Yleissopimuksen on laajana tavoitteena suojelu, uhrien oikeudet, miten edistetään kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja pyrkiä saamaan aikaan valvontamekanismeja, jotta sopimuksen toteutuminen toimii. Sitä vastoin direktiiviluonnos määrittelee kapeammin nämä tavoitteensa, eli miten määritellään eri rikokset, yksityiskohtaiset rangaistukset, pyritään vahvistamaan näitä toimia ja tätä kautta pyritään suojelemaan uhreja. lapsipornografiassa. Tässä vaiheessa sekä direktiivi että yleissopimus ovat samaa mieltä lapsen määritelmästä. Hän on siis alle 12 vuotias Tämän pitäisi olla johdonmukainen koko tekstin ajan. Direktiivi menee kuitenkin pidemmälle kuin, pidemmälle kuin se määrittelee lapsipornografiaa. Seksuaalinen luonne on tässä avainasemassa tässä materiaalissa ei määritä sen tarkemmin tätä toimintaa. Yleissopimuksessa taas annetaan jäsenvaltiolle harkintavaltaa. Se voi äh, simuloida tavallaan tällaista toimintaa ja antaa realistista kuvaa jostakin kuvitteesta lapsesta artiklan 20 mukaisesti, mutta täl, tämä ei ole kuitenkaan mahdollista tässä direktiivissä tässä muodossaan. Kun estetään nettisivustoille pääsy, jossa löytyy tällaista materiaalia, kuitenkin ehkä kaikkein suurin ero näiden kahden välinen välillä on siinä, mitä sanotaan artiklassa 21, jossa puhutaan suorasta toiminnasta jäsenvaltiossa, jotta voidaan lähteä liikkeelle nettisivustojen blokeraamisessa ja voidaan suodattaa tällaisia tietoja. Tämä on erittäin laaja säädös direktiiviluonnoksessa ja menee paljon pidemmälle kuin yleissopimus, mutta se antaa hiukan suuntaa, miten sitä pitäisi käyttää. Tätä pitäisi ehkä hiukan pohtia vielä enemmän. Internetsivustoille est pääsyn esto, sitä otettu huomioon yleissopimuksessa, kun pyritään estämään lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskaan mitkään osapuolet eivät ottaneet tätä kysymystä esiin silloin, kun sitä laadittiin kuitenkin mm, pitäisi ottaa huomioon uudelliset vaikutukset tämän tyyppisestä toiminnasta. Ja haluaisin muistuttaa, että kun täytäntöönpana tällaisia toimia, niin siinä pitää kuitenkin aina noudattaa perusoikeuksia, jotka on taattu Euroopan ihmisoikeussopimuksessa aivan erityisesti oikeus yksityiseen ja perhe-elämään ja ilmaisuvapauteen, mutta meidän täytyy myös varmistaa se, että lasten oikeuksia suojellaan. Euroopan neuvoston yleissopimus, mitä tulee verkkorikoksiin, on tavallaan puitteista, kun tarjotaan tällaista rikosta vastaan kansainvälisesti. Tämä voisi olla hyvä tapa tutkia, miten voidaan estää sivustolle pääsyä, miten voidaan tehostaa kansainvälistä yhteistyötä tässä. Ennen kuulemista pyysimme, että voisimme ottaa esille säädöksen yleissopimuksestamme, joka koskee oikeuskäytäntöä. Osapuolten täytyy ottaa kansalliseen lainsäädäntöön säädöksiä, jotta voidaan viedä, asettaa syytteeseen koska Nämä kriteerit liittyvät territoriaalisuusperiaatteeseen rikoksen, jota on tehty tällä alueella tai samantyyppisissä olosuhteissa erityisesti laivoilla tai äh, maanlippulaivoilla ja muilla, ja esimerkiksi lentokoneessa ja jossakin tapauksessa pystytään identifioimaan myös uhreja. Mitä tulee tähän alueellisuussääntöön, joskus varaukset ovat mahdollisia. Yleissopimus säätää laajoista kriteereistä. Siinä vaaditaan myös, että rikoksen tekijä ja uhri toimivat kyseisen maan alueella, vaikka, al- maan alueella, vaikkakin nämä ovat vaihtoehtoisia ja niihin saattaa liittyä myös varauksia. Rohkea askel. Ja jotta tästä tulisi, jotta olisi helpompi taistella seksimatkailua vastaan, komissio pyrkii poistamaan esteet kaikkien vakavien rikoksien kohdalla, jotka on tehty ulkomailla. Tämä on tässä kaikkein tärkeintä on tämä prosessioikeudellinen puoli. Ja sitten saattaa saattaa tietty varaus, jos tavallaan joutuu jos on tavallaan samasta rikosta tehdään kaksi rikosta. Mitä tulee lapsiuhreihin, niin mielestäni on tärkeää, että direktiivin luonnos puhuu lapsiystävänsä rakenteista, että voidaan auttaa lapsiuhreja sitten, kun seksuaalista väkivaltaa tai hyväksikäyttöä on tapahtunut. Mielestäni on erittäin tärkeää, että direktiiviluonnos ottaa huomioon sen, että lasten näkemykset ja huo- mielipiteet pitää ottaa myös huomioon. Ja sitten Rova Angelilin aikaisempaan kehotukseen Euroopan neuvosto mielellään osallistuu tähän eh, yhteistyöhön direktiivistä ja saisimme tällaisen yhteisen tekstin, joka käsittelee näitä molempia sekä direktiivit yleissopimusta. Toivottavasti voimme antaa tämän panoksemme tulevina viikkoina, mutta nyt sitten tulevaisuudesta ja Euroopan neuvoston tulevasta kampanjasta. Minä toivon, että tämä motivoi teitä viemään direktiivin vaikeiden mutkien läpi ja tässä tarvitaan tiettyä rohkeutta. 29. marraskuuta Euroopan neuvosto tulee aloittamaan oman kampanjansa, jotta lopetettaisiin lapsiin kohdistuva väkivalta Roomassa. Tämä tulee olemaan tilaisuus missä voimme edelleen lisätä tietoisuutta ja ryhtyä konkreettiseen toimintaan varmistamme, että tehokkaita juridisia välineitä on käytössä, että voidaan estää sitä hirvittävää, näitä hirvittäviä seikkoja, joista aikaisemmin puhuin. Siis yksi viidestä lapsesta joutuu seksuaalisen väkivallan uhriksi lapsuutensa aikana ja kahdeksan prosenttia heistä aivan lähiympäristössään, lähipiirissään. Tässä kampanjassa tulemme ennen kaikkea rohkaisemaan jäsenvaltioitamme ja Euroopan unionia allekirjoittamaan ja ratifioimaan – Euroopan uni, neuvoston yleisopimuksen ja luotan teihin vaikutusvaltaisen henkilön että näin tehdään myös nopeasti ja ripeästi. Me haluaisimme viedä kampanjaa eteenpäin kansallisesti. Me tulemme hyötymään näistä Euroopan neuvoston lasten oikeuksien tiedotuspisteistä. Ne ovat olleet mukana kansallisella tasolla. Mukana on parlamentin jäseniä, hallitusten jäseniä, kansalaisjärjestöjä ja muita. Kansallisella tasolla tarvitaan mobilisaatiota ja näin voidaan valmistella myös lainsäädäntötoimia, jotka tarvitaan, jotta voidaan ratifioida yleissopimus ja voidaan alkaa toteuttaa säädöksiä tekstin mukaisesti. Lapset ovat myös erittäin tärkeä osa tätä kampanjaa ja heidän osallistumisensa kampanjan on olennaisen tärkeää ja tapahtuu Euroopan neuvoston yleissopimuksen yhteydessä otetaan huomioon myös viimeisimmät kommentit 12 artiklasta tarkoituksena on lisätä tietoisuutta suurin yleisön jo parissa. Tämä tarkoittaa vanhempia, esimerkiksi, että tällaista väkivalta tapahtuu, ja meidän pitää rikkoa näitä tabuja ja rikkoa hiljaisuus asian ympärillä. On, lähes päivittäin saamme kuulla uutisia uusista äh, lapsiuhreista, jotka ovat joutuneet seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Saatamme ajatella, että kaikki tietävät, että tämä on todellisuutta. Ehkä näin on mutta me uskomme, että meidän pitää selittää tätä riskiä paremmin lapsille, jotta auttaisimme heitä, jotta opettaisimme heidät rikkomaan hiljaisuuden ja puhumaan puolestaan. Last, vanhempien täytyy aktiivisesti osallistua tähän toimintaan ja ennaltaehkäisyyn, niin olen tyytyväinen tähän puheenvuoroon, jonka aikaisemmin kuulin, että meidän pitää alkaa puhua sukupuolikasvatuksesta. Useimpien vanhempien kohdalla he haluavat säästää lapsiaan eivätkä halua puhua varhaisessa vaiheessa seksuaalista kysymystä, mutta meidän pitää auttaa vanhempia tässä, jotta he taas voivat auttaa lapsiaan puhumaan näistäkin kysymyksistä. Tätä tarkoista varten Euroopan neuvostossa olemme laatimassa erittäin mukavaa välinettä vanhemmille ja lapsille, joka auttaa heitä puhumaan avoimesti. Tämä yleinen tiedotuskampanja, siihen liittyy julkisia keskusteluita joskin maassa tarvitaan rohkaisua ja luotan teihin Euroopan parlamentin jäseninä, että haluatte osoittaa rohkeutta koskien päätöksentekijöitä, poliitikkoja, vanhempia, lapsia, koska emme halua, että tästä kampanjasta tulee jotakin salaista toimintaa, vaan että se on julkista. Thank you very much. Uh... Kiitokset. No niin, nyt sitten Aivan lyhyt, ke, lyhyttä keskustelua voimme käydä, koska olemme myöhässä. Ensiksi Sippel ja sen jälkeen Bootskurt. Olkaa hyvä, Sippel. Ja, schön dank. Ich muss... Kiitos täytyy myöntää, että mitä pidempään asiantuntijoita kuuntelen, sitä enemmän kyselen, että mikä tämän direktiivin tavoite oikeastaan on. Herra Laurel Eurojustista – puhui ja minä mietin, että mitä lisäarvoa tämä äh, direktiivi tuo teidän jo nykyisellään onnistuneeseen ja menestyksekkääseen työhön. Eikö olisi riittänyt, että meillä olisi direktiivi, jossa nyt sitten vaan tukitaan tämä internet, internetin osuus? Eli tämä kysymys on edelleenkin ilmassa. Täytyy herra Laurillilta kysyä vielä nämä tilastot. Kuinka paljon tässä nyt sitten on miten nämä rikokset, rikosten määrä on kehittynyt. Kun te näytätte meille tällaisia, kuinka paljon kuvia näillä väärinkäyttäjillä saattaa olla varastossa internetissä, niin, niin mikä sitten on tämmöinen viitemäärä? Ja, ja onko tässä takana nyt selkeästi väärinkäyttöjen määrän lisääminen vai onko tässä kyse siitä, että olemassa olevia kuvia vaan kopioidaan enempää, enemmän vai onko kuvien määrä e, e, ja näiden raakakuvien määrä enen, lisääntymässä. Eurojustista ja Europolista olisin halunnut saada tietoa siitä, mitä, ää, miten oikeushenkilöiden ää, rikosoikeudellinen vastuu tullaan määrittelemään ja miten sitten valistuksen kautta saadaan aikaa ennaltaehkäisyä. Kyllä tämä on tärkeää, yhtä lailla tärkeää kuin tätä me, me, me sisältö, sisältötuntemus, mutta tämä ei mene tarpeeksi pitkäksi. Vähiten, vähiten vaarassa ovat ehkä sellaiset lapset, jotka tulevat tällaisesta ympäristöstä, jossa saavat tie, tietoa anteeksi, äh, kaikista suurimmassa vaarassa olevat sellaiset lapset, jotka tulevat äh, tämmöisestä turvallisesta ympäristöstä, jotka eivät osaa sanoa ei, eivätkä osaa äh, suodattaa saamaansa tietoa. Lapsista pitää tietenkin kasvattaa sellaisiksi yksilöiksi, jotka osaavat sanoa myös ei muissakin asioissa kuin seksuaalisessa hyväksikäytössä. Mutta tämän yhteydessä pitäisi sitten tosiaan sanoa, että mitä todellista lisäarvoa saadaan tästä direktiivistä lapsiin kohdistuvan väärinkäytön vähentämiseksi? Tätä minä en tänä päivänä vielä ole näistä puheista kuullut. Danke, Frau Siebel. Frau Boskot, bitte. Kiitos, Rova Siebel. Rova Boskot, seuraavaksi. Dank u Um, ja, ik wil eigenlijk twee vragen stellen en die zijn vooral gericht aan... Niin, kiitokset. Minä haluaisin esittää kaksi kysymystä ensiksi Eurojustille ja Europolille. Ensiksi näistä tutkin, tästä tutkinnasta, joiden pohjalta voidaan löytää lapsia. Minä olen kovasti mielenkiinnostuneena kuunnellut Eurojustin puheenvuoroa lasten valokuvien tunnistamisesta. Käsittääkseni nämä luvut kuitenkin ovat aika vähäisiä, 17 lasta yhdessä tapauksessa. Ilmeisesti ihan hirveän hyvin tämä ei nyt etene ja mitä sitten voidaan muuta tehdä mielestäni joidenkin direktiivien tärkein tehtävä pitäisi nimenomaan olla auttaa lapsia, väärinkäytösten uhreiksi joutuneita lapsia. Miten kaikki tämä sitten oikeastaan tapahtuu? Ja sitten herra Örting, te jo sanoitte, että tästä juuri tuo vanhenemisaika saattaa ö, olla esteinä. Onko teidän mielestänne poistettava tämä vanhenemisaika kokonaan? Tukisin itse sitä. Ja on olemassa kansainvälisiä järjestöjä, kuten roomalaiskatolinen kirkko. Tiedämme, että tällaisia tapauksia on Irlannissa, Belgiassa, Saksassa ja julkisissa laitoksissa huomattavia määriä lapsia on käytetty seksuaalisesti hyväksi. Esimerkiksi jos ajattelemme Irlannin tapauksia, niin jotkut, jotkut tietyt toiminnat on saatu siellä sitten estettyä, mutta entä sitten Saksa? Eurojustilla lienee tässä työtä tehtävänä, kun kyse on varsinkin rajat ylittävästä tapahtumasta, rajat ylittävästä lasten hyväksikäytöstä. Eurojust on varmasti tämän tyyppisiin asioihin oikea taho. Olisiko teidän syytä vastata tähän kysymykseen? Jos sanotte ei, niin miksi? Kiitokset Boskurt. Ja nyt varmaan aloitamme sitten herra Laurellista. I will start with the... Mm, aloitan vastaamalla kysymykseen lisäarvosta Eurojustille tällä Eurojusthan ei ole direktiivin kohteena oikeastaan. Me olemme elin, joka koordinoi jäsenvaltioiden välisiä toimia. Me emme tee omia aloitteita ollenkaan, joka tarkoittaa sitä, että meihin joku syyttäjä ottaa yhdestä jäsenvaltiosta tai useasta jäsenvaltiosta ottaa meihin yhteyttä saman operaation kohdalla. Ja me sitten ryhdymme toimimaan kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä tai jäsenvaltion viranomaisen pyynnöstä. Tämä tarkoittaa, että me emme itse siis nosta syydettä. Me olemme välimuoto jäsenvaltioiden välillä ja viranomaisten välillä. Meille ongelmallista on toimivaltakysymys. Ja senpä takia minä otin esille myös sen, kuinka tärkeä meidän kannaltamme on tämä ekstraterritoriaalinen toimivalta, joka tarkoittaa sitä, että me voimme nostaa syytteen, tai jäsenvaltiot voivat nostaa syytteen sellaisesta teosta, joka on tapahtunut tämän rikoksen tekijän maan ulkopuolella tai sen maan ulkopuolella, josta hänet saadaan kiinni. Direktiivi ei kokonaisuudessaan vaikuta meihin ollenkaan. Kyllä me voimme toimia ilman tätä direktiiviäkin. Mutta se kyllä vaikuttaa niiden syyttäjien työhön, jotka toimivat jäsenvaltioissa. Tässä kysyttiin sitten kuvista ja kuvien määrästä ja uhrien määrästä. Uhreja <clears throat> tässä tapauksessa oli valtavasti. Yhdessä maassa oli seitsemän uhria, mutta sitten on useita uhreja sitten näissä kaikissa maissa, jotka olivat tässä mukana. <clears throat> Mutta kaikki kuvat eivät koske tai ole näistä uhreista, jotka me olemme pystyneet tunnistamaan ja joita nämä tekijät olivat hyväksikäyttäneet. <clears throat> Kuten tänä, tänään on käynyt ilmi, niin kuvat ladataan nettiin, ne pyörivät siellä vuosikausia ja monet nämä kuvat ovat jo tuttuja entisestään. Mutta tämä verkosto, jota, jota, jota, josta kerroin, tosiaan tuo uusia kuvia nettiin, mutta nämä tekijät, jotka on nyt pidätetty ja joilta takavarikoitiin eri maista materiaalia, heillä on ollut valtavasti muita kuvia tai lisää kuvia muistakin lapsista. Sitten nämä monenväliset, tämä monenvälinen yhteistyö jäsenvaltioiden välillä. No siihen tämä direktiivi ei ehkä kovasti vaikuta ainakaan meidän käsittääksemme, meidän puoleltamme. Mutta kuten sanoin, se kyllä tulee vaikuttamaan tutki, tutkimuksiin, joita äh, suoritetaan jäsenvaltioissa. Esimerkiksi jos ei tarvitse nostaa syytettä, tai jos juhri ei nosta syytettä, joka tarkoittaa sitä, että jäsenvaltion viranomainen kuitenkin voi ryhtyä tutkimaan asia. Se saattaa olla tämmöisen ison jutun alku sysäys, johon sitten Eurojust otetaan mukaan koordinoimaan. Joten nämä kaikki jotenkin liittyvät toinen toisiinsa. Kiitokset sitten. Yrtin, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin viittaa siihen, niin kuin kollega sanoi, näitä on satoja tuhansia näitä kuvia lapsista, joita käytetään seksuaalisesti hyväksi. Jotkut ovat vanhoja kuvia, jotkut ovat jotkut uusia. Ja niin kuin muissakin rikoksissa aina on tällainen pohja rikollista ja huippurikollista näistä ryhmistä vain nauttivat siitä, että katsovat näitä kuvia, muut tuottavat niitä. Toisilla on varsinaisia studioita, jossa on videokamerat, siellä voi pyytää, että jotakin lap, tälle lapselle tehdään jotain, ja sitten tätä voidaan sitten käyttää katseluun. Tätä kautta voidaan päästä myös chatteihin, jotka ovat salaisia, mutta tarvitaan jonkinlainen pääsylupa. Ei, näitä, ei noin vain päästä sen ilmaton todisteita siitä, että tekin kuulette, tällä, kuulette tällaisen jengin, eikä haluta hyväksyä uus, vanhoja kuvia, vaan halutaan aina uusia kuvia. Tämä hyväksytään tavallaan tämmöisenä sisäänpääsykohtina. Kun puhutaan lasten ra- raiskauksesta, internet tässä toimii tavallaan helpoittana. Internet helpottaa tätä toimintaa ja kätkee ja peittelee pahantekijät ja rikolliset ja myös eh, rikollisena mahdollisuus osoittaa halveksuntaa. Ja vieläkin minulla hämmästyttää, että vuosi vuoden jälkeen voimme pidättää ihmisiä, vaikkakin he tietävät. Siis me voimme pidättää tuomareita, ko- pappeja, opettajia, heitä on todellakin paljon eri ammateista. En usko, että mikään on täydellistä, mutta tämä on oikean suuntainen tämä direktiivehdotus, koska siinä avustetaan monia jäsenvaltioita sovittamaan yhteen ponnistelunsa ja myös koordinoimaan meidän yhteisiä tutkimuksiamme. Ja sitten tarvitaan seuraavia vaihtoehtoja, ja aina vain seuraavia vaiheita, joka perustuu aikaisemman kokemukseen, mutta uskon, että tämä kyllä tulee, tulee auttamaan meitä jäsenvaltioita. Kiitos. Thank you, madam. Um, one of the question was... Kiitos puheenjohtaja. Niin yksi kysymys liittyy tähän lisäarvoon, siihen mitä jo on olemassa. Ehkä tämä kysymys ei ollut minulle kohdistettu, mutta minä nyt heijastelen kuitenkin sitä, mitä naapurini tässä juuri sanoi, koska tuntuu siltä, että tämä liittyy yhteistyöhön tämä kysymys. Euroopan neuvoston yleissopimus joka on erinomainen pohja työlle, niin Euroopan unionilta saadaan lisäarvoa ja näistä direktiiveistä saadaan lisäarvoa, jota voidaan suoraan soveltaa. Haluaisin kuitenkin kannustaa teitä varmistamaan sen, että tämä direktiivin luonnos tosiaan menee eteenpäin tai menee pidemmälle kuin Euroopan neuvoston yleissopimus, eikä sitten rajoita tätä soveltamisalaansa siihen, mitä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa on, koska tämä saattaisi sitten eh, jarruttaa jäsenvaltioiden ratifiointia. Euroopan neuvosto koostuu 47 jäsenvaltiosta tai jäsenestä, jotka tekevät yhteistyötä mm, yleiseurooppalaisella tasolla. On hyvin tärkeää, että Euroopan unioni yhdessä muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa – tekee yhteistyötä tässä alassa, tällä alalla. Ja toivon, että EUn direktiivi tuo lisää arvoa ja on ehdottomasti kannattavaa viedä sitä eteenpäin ja, ja tehdä siitä vähän laajempi kuin e- Euroopan neuvoston yleissopimus. Uh, Kiitokset. No niin, nyt alamme tämän kolmannen osan ja pyytäisin nyt esittelijää Banottia, Börniä ja, ja myös Rova Maalaa saapumaan tänne puheenjohtajan pöydän taakse. Niin siis nyt käymme tähän kolmanteen osaan ja käsittelemme kansainvälisiä näkemyksiä ja aloitamme Rova Maallasta. Hän on yhdistyneiden kansakuntien erityisasia, erityisesittelijä lapsi prostituutiosta ja pornografiasta. Olkaapa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri kunnia osallistua tähän kokoukseen, jossa käsitellään parlamentin ja neuvoston direktiiviä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan ja lapsipornografiaa vastaan. On selvää, että minun tehtävässäni kaikki toimet, joiden, te- joiden tarkoituksena on ehkäistä näitä toimia, kiinnostavat kovasti minua. Syyskuussa 2009 12. ihmisoikeusneuvosto kokouksessa esittelin pornografiaa ja erityisesti lapsia verkossa. Lokakuussa 2010 esittelen New Yorkissa täysistunnossa e- e- raport, e- lausunnon siitä, miten lapsikauppa, lapsiprostituutio ja pornografia on edist, estäminen on edistynyt. Ja muistutan, että kymmenen vuotta on kulunut tämän tekstin hyväksymisestä. Kiitän kovasti siitä, että sain osallistua tähän keskusteluun. Minä kerron teille muutamista nykytapahtumista. Nämä ilmiöt ovat rikoksia, tietenkin yksi parhimmista lasten oikeuksien rikoksista, ihmisarvoa loukkaa ja vaikuttaa lapsen henkiseen ja fyysiseen kysymykseen ja tähän on luotu monia erilaisia välineitä, erityisesti lasten oikeuksien asiakirja, jossa kielletään lapsiprostituutio ja lapsipornografia ja kansainvälisellä tasolla ja alueellisella tasolla on monia erilaisia välineitä ja, ja ei voida unohtaa myöskään tietysti viime marraskuun Rion toimintasuunnitelmaa. Näin on päästy paljon eteenpäin, on luotu paljon erilaisia aloitteita sekä yksityistasolla että julkisella tasolla, kansalaisjärjestötasolla, virastotasolla, yhteistyössä, kansainvälisellä, alueellisella ja kansallisella tasolla tätä ilmiötä ehkäistä, ehkäistäksemme. Ja paljon enemmän tätä työtä on tehty, mutta kuitenkin hyvin monia haasteita edelleenkin on vielä olemassa, jotta me saamme todella tietää, kuinka laaja tämä ilmiö oikeastaan on ja voidaksemme lapsia totisesti ähm, suojata ja myös rikoksen tekijät tuomita ja ehkäistä näitä ilmiöitä, ennaltaehkäistä näitä ilmiöitä. Yksi tärkeistä kysymyksistä liittyy tähän kehitykseen. Totta, me olemme tietysti saaneet tietoja siitä, että tietynlaiset muodot, kuten seksiturismi, lapsi, prostituutio, lapsipornografian verkon kautta, televiestintä, houkuttelu erilaisten yhteiskunnallisten verkostojen kautta kasvavat jatkuvasti ja sekä tytöt että pojat kaikkialla maailmaa edelleenkin joutuvat kärsimään seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lapsi, kuvia, joissa lapsia käytetään hyväksi seksuaalisesti, ovat erittäin järkyttäviä ja jatkuvasti kovasti vain väkivaltaisempia ja aina vain nuorempia lapsia niissä käytetään. Ja, ja la, la, näiden kuvien määrä on vaikea arvioida, mutta tätä, koska tätä väitetään niin monella erilaisessa verkostossa, lapsia kovasti houkutellaan seksuaalisen toimintaan niin muun muassa verkon kautta on hyvin hankalaa näin ollen määritellä tämän ilmiön lopullista kattavuutta siitä syystä, että on vaikea saada luotettavaa tietoa näistä tapahtumista, on hyvin vaikea myöskin määritellä nämä uhriksi joutunut lapset ja on hyvin vaikea myös toimia, koska tämä on kansallista rajat ylittävää tietojenvaihto-ongelmia, on myös hyvin harvoin tapauksia, perhetapauksia välitetään poliisille asti ja usein myös lainsäädäntö on riittämätöntä, eikä sitä kukaan tunne riittävän hyvin, ja aika harvoin näitä asioita viedään oikeuden eteen, ja myös on kovasti hankala tuomioistuimiin ja oikeusjärjestelmiin päästä käyttö, käyttämään niitä, koska ne ovat kovin kalliita ja myös äärettömän hitaita menettelytapoja. Kaikki varmasti ymmärtävät, että myös toinen valkea tekijä on juuri se, miten hirveän vaikea ja monimutkainen kysymys tämä on ja monimuotoinen ilmiö tämä on siihen vaikuttavat hyvin monet tekijät, jotka usein toinen toisiinsa ovat linkittyneet ja ja erityisesti vaikeuttavat, pahentavat lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Tähän liittyy lisääntyvä köyhyys, yhteiskunnalliset epätasa-arvoisuuskysymykset, sukupuoliset tasa-arvokysymykset, syrjintä, ympäristön tilan huononominen, AIDS-kysymykset, HIV-kysymykset, väestön siirrot, aseelliset, aseelliset konfliktit ja hätä, hätätilat ja järjestäytynyt rikollisuus, samoin kuin seksiteollisuuden jatkuva tarve saada näitä uhria lisää. Ja lisäksi hyvin paljon täytyy kiinnittää huomiota siihen, miten paljon lapsia on haavoittuvissa ryhmissä, kuten yksi matkustavat siirtolaislapset, katulapset, syntymässä rekisteröimättä jääneet lapset, laittomasti adoptoidut lapset, ihmiskaupan lapset, ihmiskaupan piiriin joutuneet lapset, lapsityöläiset, vammaiset lapset, laitoksissa elävät lapset, pidätettyinä olevat lapset ja hyvin haavoittuvissa perheoloissa elävät lapset, samoin kuin erää kaikenlaisiin riippuvuuksiin ajautuneet lapset. Ja nämä, näiden, tämä vaikuttavat, vaikuttavat lapsiin hyvin kovasti, AIDS ja monet muut sairaudet heitä uhkaavat, samoin kuin ennenaikaiset raskaudet, käyttäytymisvaikeudet, psykiatriset vaikeudet, yhteiskunnallinen leimautuminen ja syrjäytyminen. To, yksi, toinen asia minun mielestäni on syytä mainita, erityisesti kuvien välittäminen verkon kautta jotka vaikuttavat, vaikeuttavat tätä järjestelmää entisestään ja myös kovasti vaikuttavat uhrien toipumiseen. Itse asiassa täytyy muistaa, että verkon kautta välitettävät kuvat hyväksikäytetyistä lapsista eivät koskaan katoa verkosta, vaan pysyvät siellä aina ja se vaikuttaa hyvin, hyvin haitallisesti näihin uhreihin. Lapset voivat olla myös tämän lapsipornografian uhreja, mutta he myös joutuvat kärsimään tästä lapsipornografiasta ja se vaikuttaa ja, ja, ja he joutuvat, ähm, se vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä ja hyvin usein juuri tällainen pornografinen materiaaliaineisto on juuri lasten ähm, ja nuorten ainoa tiedon saantireitti äh, ja vaikuttaa suoraan heidän seksuaalimalleihinsa. Minkälaisia vastauksia jäsenvaltioilla tähän on olemassa? Äh, kun yritämme näitä ilmiöitä ennaltaehkäistä. No, nyt puhun ensin ratifioinnista. No, ja tietysti paljon, paljon näitä kansainvälisiä ja alueellisia välineitä on pystytty ratifioimaan. Muistuttaisin, että 137 valtiota on ratifioinut tämän vapaaehtoisen pornografiaa, lapsipornografiaan liittyvän asiakirjan 29 eivät vielä ole allekirjoittanut 22 kahdesta e, e, unionijäsenvaltiosta. 22 unionjäsenvaltiota ovat ne allekirjoittaneet, neljä ei, joista mainitaan, mainittakoon Tsekki, Suomi, Irlanti ja Malta. Ja sitten juuri äsken kolleganikin puhui Eurooppa-neuvoston ähm, seksuaalisen hyväksikäytön vastustamisesta. Ainoastaan kahdeksan jäsenvaltiota, joista viisi unionin on hyväksynyt tai alle ratifioinut tämän. No, mm, on paljon parempi tietysti ratifiointia, ratifioinnin sijaan yrittää yhtenäistää lakeja. Hyvin monia erilaisia lainsäädäntöehdotuksia on olemassa, mutta näistä toimista huolimatta on hyvin, hyvin paljon oikeudellisia puutteita olemassa. Tietyt kansalliset lainsäädännöt esimerkiksi eivät selvästi määrittele kaikkia rikoksen muotoja, jotka liittyvät seksuaaliseen hyväksikäyttöön, ja kaikki eivät välttämättä myöskään kriminalisoi kaikkia Joissain lainsäädännöissä kriminalisoidaan ne lapset, jotka ovat joutuneet tämän hyväksikäytön uhreiksi. Ja tällaisia ilmaisia apukeinoja eivät välttämättä ole olemassa, eikä myöskään ähm, ole rajat ylittäviä mahdollisuuksia toimia näissä kysymyksissä. Näissä laissa täytyy, laissa täytyy myös muistaa se, että jäsenvalti, kaikissa valtioissa ei ole myöskään helppoja ja tehokkaita järjestelmiä päästä oikeuden piiriin. Ja näin varsinkin usein näitä lapsia epäillään ja heidän, heidän hoitonsa seurantaa ei hirveän har, har, harjoiteta ja usein ö, ö, lapset voivat vaihtaa oleskelumaataan toinen toisensa ja silloin ja lainsäädännölliset ongelmat tietysti kasvavat. Sitten suojelusta ja lasten ö, yhteiskuntasopeuttamisesta ja ö, seurannasta. On olemassa hirveän paljon erilaisia ö, ohjelmia, mutta valitettavasti tämä on kovasti vielä ö, puutteellista aikapulan ja alueellisten ongelmien takia. Sitten näistä ö, ehkäisykeinoista on hyvin monia erilaisia tiedotuskampanjoita olemassa ja valistusta harjoitettu, mutta usein eh, tämä on vain tällaista aikaa, aikaa rajoittunutta toimintaa ja eikä niin hirveän paljon sillä saada sitten sen kummemmin aikaan. Ja sitten on olemassa tietysti näitä erilaisia valvontamekanismeja ja, kaike, ja Safer and Internet unionin tasolla olevia ehkäisyohjelmia, samoin kuin seksimatkailua estäviä toimia, mutta valitettavasti nämä kaikki toimet ovat liian rajallisia ja niitä tehdään ainoastaan tietyissä valtioissa ja yleensä pelkästään missä valtioissa eikä missään muualla. Entä sitten, miten lapset voivat osallistua tähän laps- tämän lasten ihmisoikeuksien pöytäkirjan mukaan Lapsi, lapsi, lapset täytyisi saada mukaan paljon enemmän ja meillähän on olemassa tämä nuorten neuvontava komitea muun muassa. Lapset täytyisi saada riittävästi tietoa näistä kysymyksistä ja täytyy saada kuulla heitä ja järjestelmällisesti ottaa heidät mukaan koko laadintaprosessiin, täytäntöprosessiin ja myös sitten erilaisiin suojelutoimien strategioiden seurantaohjelmiin, koska näitä lapsia ei pidetä ainoastaan uhreina, vaan myös yhtenä ratkaisun löytämisen osasina. Ja sitten puhun yritysten eh, yhteiskunnallisesta vastuusta. Hyvin monet niistä ovat hyväksyneet tällaisia käytännesääntöjä ja kaikenlaisia valistuskampanjoita on, on järjestetty ja jäsenvaltiot ovat, ja valtiot on, ovat hyväksyneet eh, tällaisia erilaisia ohjelmia palveluntarjoajien eh, toimintaa ohjatakseen ja niin poispäin, mutta näitä täytyisi olla paljon järjestelmällisemmin tarjolla ja täytyisi erityisesti kosketella matkailua matkailua, matka, matkailua, liikennettä, rahoituspalveluja, viestintää, verkkopalveluita, mainontaa ja sen sellaista. Tähän tietysti poliisiyhteistyö osallistuu kansainvälisellä tasolla, varsinkin äh, sitten kehittymässä olevissa valtioissa ja meillä on näitä Virtual Task Force ja, ja Europolilla Eurojustilla on omia ohjelmiansa, mutta nämä järjestelmät äh, ja nämä järjestelmät sitten helpottavat tätä työtä sekä kansallisella alueellisella että kansainvälisellä tasolla, mutta näitä täytyy kuitenkin vahvistaa edelleenkin ja laajentaa, jotta, eh, koska lapsen, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ylittää rajat. No missä nyt ollaan sitten menossa tässä arvioinnissa? No täytyy muistaa, että ne valtiot, jotka ovat ratifioineet lasten oikeuksien asiakirjan, ovat mukana tässä lasten oikeuksien suojaamisessa, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että tällaista valvontamme järjestelmää ei kaikissa valtioissa kuitenkaan ole olemassa ja on erittäin erittäin vaikea myös arvioida lasten oikeuksien kehittämistä, kehittymistä valtiossa sen takia. Saanen vielä eh, vähän käsitellä tätä direktiiviä yleisesti ottaen tämän direktiivin tavoitteena, kun olen sen lukaissut läpi, on on juuri vastata tähän haasteeseen, josta, pain, josta mainitsin, koska sen takana on, sen, sen tavoitteena on hy, hy, täydentää, yhtenäistää näitä lainsäädäntöjä ja kansainvälisiä ja alueellisia välineitä ja yhden, yhtenäistää lainsäädäntöä äh, rikosoikeuskysymyksissä näissä asioissa, jotta voitaisiin y, saada selkeät määritelmät ja yhtenäiset määritelmät kaikesta väärinkäytön muodosta, lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, myös lapsipornografiasta, äh, tänä, tänä televisiossa viestinnän aikakautena. Ja tarkoituksena on myös koventaa rikosoikeudellisia rangaistuksia ja erilaisia tutkimuksia tehdä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Ja sen tavoitteena on myöskin vahvistaa uhrin suojaa ja tarjota lääketieteellistä, henkistä ja laillista oikeudellista apua erilaisten hoitomuotojen kautta ja myös korvauskeinojen kautta. Lisäksi täytyy, tässä pyritään ehkäisemään ja vahvistamaan näitä ehkäisyohjelmia, näitä, näitä hyväksi käyttää vastaan. Ja estää rikosten uusiminen ja varsinkin verkko lapsipornografia. Ja lisäksi täytyy yhtenäistää tätä yhteistyötä tietojen vaihdossa ja asiantuntijakysymyksissä, kun tietenkin pidämme mielessämme sen, kuinka rajat ylittävä tämä ilmiö on. Näin direktiivillä tahdotaan pyrkiä vastaamaan siihen tavoitteeseen, että lapsen etu otettaisiin huomioon kaikissa mahdollisissa, kaikki mahdolliset, kaikissa mahdollisissa muodoissansa ja vielä halutaan siis toimia niin, että lap, uhria voitaisiin suojella, eh, seurata eh, miten ja, ja rangaista eh, rikoksen tekijöitä ja ennaltaehkäistä tätä. Ja tarkoitus on myös kansainvälisesti pystyä yhtenäistämään ja tekemään yhteistyötä näissä kysymyksissä. Minä haluaisin vielä puhua tästä lapsen e-, edusta. Mikä on lapsen ikä? Direktiivissä, kun luen sitä ja sen siihen esitettyjä huomioita, puhutaan lapsesta ja siellä, siellä esitetään puhuttavan alaikäisestä alle 18 16-vuotiaasta ja sitten seksuaalisen itsemääräämisoikeuden alle alittavasta henkilöstä. Kuitenkin on muistettava, että alle 18-vuotias lapsi ei voi selvästi missään tapauksessa suostua seksuaaliseen hyväksikäyttöön eikä mihinkään pornografiseen tuotantoon, joten tämä ikä ei sinänsä voi muuta kuin määritellä tämän hyväksikäytön. Ja tässä tietysti kyse on siitä, että jätetään ulkopuolelle direktiivin soveltamisalan seksuaaliset suhteet samanikäisten ja tasa-arvoisten henkilöiden kanssa. Tämä on artikla 8 tuossa direktiivissä ja näin sitä ei sitten sovelleta näihin henkilöihin. Ja lisäksi tässä on pornografian, lapsipornografian materiaalin hallussapidosta, kun kyse on lapsista tai alaikäisistä, jotka ovat itse suostuneet tämän aineiston tuottamiseen ja sitä käytetään ainoastaan heidän omassa käytössänsä. Yhtäkään lasta ei voida, yhtään lapsiuhria ei voida asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen eikä pidättää eikä, vaan pikemminkin häntä täytyy suojata ja häntä täytyy auttaa kaikissa tavoin, kaikin tavoin. Ja näistä rangaistuksista sen verran sanoisin, että täytyy todellakin tutkailla tarkasti juuri sitä, mitä direktiivi korostaakin, mutta kuitenkin vahvistaa edelleenkin näitä rangaistuksia, jotta ne ovat pelottavia ja oikeasuhtaisia ja muistuttaisin, että tämä on äärettömän vakava lasten oikeuksien rikos ja siihen tarvitaan vähimmäisrikosoikeudelliset seuraamustasot e, jäsenvaltioissa. Ja vielä täytyy myös, tar- myös taata se, että kaiken kattavuus ja, ka- ja, ko- ja koko maantieteellinen kattavuus on, ta- on taattu. On aivan selkeä syy nyt järjestää myös tällainen tuomioistuimen käsittelyyn pääsyjärjestelmä ja kannejärjestelmä e, ja, ja myös tämä e, lapsen suojelun korkea taso tuomioistuinkäsittelyn aikana. Ja täytyy e, erityisesti muistaa lapsen oikeudet, lapsen Mm, etu, lapsen tärkein etu näissä kaikissa kysymyksissä. Ja lisäksi täytyy myös tietysti muistaa tuo, eh, tuo nuo korjaavat toimet, koska nämä seurauksethan ovat eh, hyvin raskaita ja eh, ja hyvinkin pitkäkestoisia. Sitten tästä lapsipornografiasta ja lasten houkuttelemisesta verkon, verkossa tapahtuvaan toimintaan. Minun mielestäni on hyvin tärkeää muistaa nyt eh, oikeusviranomaisten toimintaa eh, toteuttamaan soluttautumistoiminta. Tätähän on olemassa jo Euroopan unionissa ja on syytä laajentaa sen käyttöä. Ja sitten nettisivujen eh, käytön ehkäiseminen, onko se riittävää, onko, onko se suhteetonta, voidaanko tätä toteuttaa? No haluaisin huomauttaa, että minun mielestäni kyse on rikoksesta, kyse on vakavasti lasten oikeuksien rikkomisesta ja, ja eh, nämä eh, palveluntarjoajien täytyisi jatkuvasti ilmoittaa tällaisista sivuista ja estää pääsy niille ja määritellä ja sitten sen jälkeen ryhtyä oikeudellisiin toimiin. Ja rahoitus laitosten täytyy kertoa viranomaisille tällaisista, sivu, tällaisista sivuista myös, ja jotta voidaan yks, uhrien eh, yksityiselämää suojata. Eh, ja erityisesti tähän haluan kovasti kiinnittää huomioon. Eh, Palvelutarjoajan täytyy blokata sellaiset sivut, joissa lapsia on hyväksi käytetty, ja tämä täytyy toteuttaa pysyvästi. Ja lisäksi tarvitaan tällaista selvää valvontajärjestelmää, ja niitähän on olemassa jo, ja niitä täytyy laajentaa, ja niitä täytyy vahvistaa edelleenkin kuitenkin. On tietysti selvää, että tämä pelkkä nettisivujen estäminen ei ole riittävää, kun ajatellaan kuinka kansainvälistä se on, kuinka nopeasti teknologiat kehittyvät, kuinka järjestäytynyt rikollisuus kehittyy jatkuvasti. Ja, mutta tämä, tässä kuitenkin minun mielestäni täytyy muistaa, että on hyvin tärkeää tehdä tätä työtä kuitenkin selventäisin sen että tieto- ja viestintäteknologia ei tietenkään tule nyt tässä mustamaalata sen enempää, mutta meidän täytyy taata se, että lapset voivat vaaratta käyttää nettiä ja heitä ei käytetä siellä väärin Tämä on kaikista tärkeintä eh, tieto- ja viestintäteknologian käytössä. Eh, tarvitaan koulutusta, valistusta, vastuullistamista, varoittamista ja asioista ilmoittamista. Tätä, eh, tätä, ja näin silloin sitä ei käytetä, käytä ainoastaan rikolliset. Lapset täytyy ottaa mukaan tähän ennaltaehkäistämistoimintaan ja valistustoimintaan ja asioista ennalta ilmoittamisen, koska he ovat kaikista tottuneimpia käyttämään uusia viestintäteknologian muotoja muotoja. Ja sitten lopuksi tästä alueellisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä on syytä tehostaa Mm, tätä tietojen keruujärjestelmää Euroopan unionin tasolla, mutta myös kansainvälisellä tasolla, koska se on helpoin keino seurata tätä tilanteen kehitystä ja identifioida lapsia, jotka ovat joutuneet tästä kärsimään. Ja vielä lopuksi huomauttaisin ongelma. Ei suinkaan ole pelkästään tämän maan osan ongelma. Se on rajat ylittävä kansainvälinen ongelma ja meidän täytyy sen takia tehdä yhteistyössämme selväksi se, että täytyy e, varsinkin kehittymässä olevia valtioita valtioita auttaa saamaan aikaan sellaiset järjestelmät, joiden pohjalta he voivat myös torjua tätä ilmiötä tehokkaasti. Ja minä toivon, että tässä saataisiin selvät valvontajärjestelmät ja jäsenvaltiot järjestelmällisesti valvonta- ja seurantaraporttejaan toteuttaisivat, jotta saamme tietää, mitä on tehty ja mitä parantamisen varaa vielä olisi. Lopuksi huomauttaisin, että Tämä direktiivi on laaja sokkeli ja se menee tietysti koko lainsäädäntövallan ulkopuolelle ja se vaatii tällaisen selvän suojelujärjestelmän, joka perustuu lasten, lasten oikeuksien peruskirjaan. Ja tässä luodaan tällainen selvä suojeluketju ja nämä kaikki toimet linkittyvät toinen toisiinsa sekä kansallisella tasolla, alueellisella tasolla että kansainvälisellä tasolla. Ja minun mielestäni tämä on loistava työn pohja parantamista tietysti vielä on, mutta minä haluaisin kuitenkin vielä kiittää tämän tapahtuman järjestäjiä ja haluan kiittää ja haluan nyt täällä olla vastaamassa myös teidän kysymyksiinne, jos teillä sellaisia on. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat tästä mahdollisuudesta. Grazie, eh, grazie davvero per eh, questo intervento così puntuale Kiitoksia kovasti tästä yksityiskohtaisesta mm. puheenvuorosta. Minä todellakin toivon, että pystymme saamme tämän myös kirjallisessa muodossa. Voisitteko lähettää sen sihteeristä? Siitä olisi todellakin paljon hyötyä. Nyt on siis kymmenen yli kuusi, Meillä on vielä kaksi puhujaa jäljellä ja pitäisi lopettaa puoli seitsemän mennessä, joten annankin suoraan puheenvuoron Rova Burnille. Hän edustaa UNICEFin Innocenti-tutkimuskeskusta. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia, että UNICEF on kutsuttu tänne puhumaan UNICEF yleisesti ottanut on tämän kysymyksen varsin vakavasti ja tarttunut asiaan tutkimuksen ja ohjelmien kautta. Minä itse tulen tutkimuskeskuksesta, joka toimii Firenzessä Italiassa ja tänään kertoisin ensimmäisistä tuloksista koskien kahta kohta julkaistavaa tutkimusta, jotka antavat vielä lisävaloa sukupuolisen hyväksikäytön tekijöistä ja vaikutuksista. Ensimmäinen tutkimus koskee sukupuolista hyväksikäyttöä ja riistoa netissä ja muissa teknisissä välineissä samoin rikkomuksista käsitellään, käsitellään rikkomuksia, jotka kohdistuvat lapsiin to- realiteeteissa, joka ehkä alkaa tällaisella grooming-toiminnalla tai muulla toiminnalla houkuttelulla. Sitten toisessa tutkimuksessa tutkitaan lasten, lapsia ja seksuaaliturismia. Mutta ensinnäkin lasten haavoittuvaisuus seksuaaliselle hyväksikäytölle vaihtelee olosuhteittain. Esimerkiksi ikä vaikuttaa sukupuoli, sosiaalinen ja talouden tausta, perhesuhteet, onko tapahtunut kaupungissa vai maalla, henkilökohtaiset piirteet, sukupuolisuus, haavoittuvaisuuden aste. Jotta voidaan ymmärtää lasten haavoittuvaisuutta, meidän pitää myöntää se, että hyväksikäyttöä eivät harjoita vain pedofiilit tai muukalaiset, jotka ovat poikkeuksellisia, vaan usein ne henkilöt, jotka ovat lasten ympäristössä päivittäin, jotka sitten käyttävät hyödyksen tätä tilannetta. Epätasapaino valtasuhteissa on usein lasten hyväksikäytön ytimessä ja rikoksentekijät varsin usein ovat niitä, joita lap, joihin voivansa luottaa. Esimerkiksi jotkut tutkimukset ovat osoittaneet, että USAssa noin 90 prosenttia hyväksikäyttäjistä ovat henkilöt, jotka, tuntevat, jotka lapset tuntevat ja tekevät vahinkoa ja 60 prosenttia lapsista joutuu perheensä hyväksikäyttämäksi ja samanlaista tulosta löytyy muualtakin maailmasta. Tämä haavoittuvaisuus on lisääntynyt vielä, kun tietoteknologia ja viestiteknologia on, on kehittynyt mukaan lukien internet ja kuten me kaikki olemme täällä samaa mieltä, on helpompi saada käsitellä sitä materiaalia. Tämä on toisaalta vaikuttanut siihen, että lapset saavat myös tietoa ja oppivat ikätovereiltaan ja sitten syntynyt uusia mahdollisuuksia ja riskejä joka liittyy seksuaalisen hyväksikäyttöön. Internetin äh, sosiaalinen luonne mm. tekee mahdolliseksi että monet ihmiset tulevat tavallaan tällaiseksi opportunistiseksi äh, väärinkäyttäjäksi. Lasten hyväksikäyttö matkailun yhteydessä tulee myös helpommaksi uuden teknologian kautta. Se helpottaa tiedon jakamista matkustavien seksirikollisten kesken ja tämän lisäksi internet on muuttanut näkemystä, joka lapsilla on rajoista virtuaalisen ja fyysisen maailman välillä heille. Tästä on tulossa tavallaan yhtä ja samaa. Lapset todennäköisemmin ovat tällaisia ystäviä netissä kuin, tämä on todennäköisesti kuin aikuisten kohdalla ja miten nämä kaksi sukupuolta sitten puhuvat asioista, se on erilaista ja tämä luo kasvavaa sukupuolien välistä kuilua ja lapsen vanhempi pitäisi pystyä heitä suunnittelemaan. Tämä voi vaikuttaa siihen, keille, keiden, keiden puolelle lapset kääntyvät vaikeuksissa vanhempiensa vai ikätoverinsa puoleen, heidän virtuaalisten vai todellisten ystäviensä puoleen. Kuitenkin eivät, kuitenkaan kaikki lapset eivät ole hyväksikäytön uhanalaisena. Jotkut tunsivat varsin hyvin internetin ja pystyvät turvallisesti toimimaan uudessa ympäristössä. Ja tämän, nämä ovat kaikki erittäin tärkeitä tekijöitä, jotka meidän pitää ottaa huomioon, kun kehittelemme sopivia suojamekanismeja riippumatta siitä, miten lapsia hyväksikäytetään ja riistetään, tapahtuuko ne verkossa, netissä vai muissa välineissä tai muualla, prostituution tai pornografian kautta, koskaan he eivät voi suostua tie, tietäen tällaisen hyväksikäyttöön, joten lapsia pitäisi aina nähdä uhreina. He, he tarvitsevat hoitoa ja turvaa. Jos ei ole mitään mekanismeja kansallisesti eikä juridisia puitteita olemassa, niin silloin tilanne on hankala. UNICEF tämän takia vaatii lähestymistapaa, jolla vastataan seksuaalisen hyväksikäyttöön mukaan lukien internet se liittyy tällaisen laajempaan lapsisuojelujärjestelmään. Meidän pitää tarkastella juuri syitä ongelmassa, eikä vain keskittyä niiden ilmiasuun käytännössä. Järjestelmän lähestymistapa vaatii yhteistä toimintaa, jossa mukana on erilaisia osapuolia kaikilta tasolta, mukaan lukien vahvat lait, poliisit, sääntelyt, lasten hyväksikäytön kriminalisointi ja niin kuin tänään olemme kuulleet, on vaadittu rangaistuksen täytäntöönpanoa. Sitten eston äh, ennaltaehkäisy mekanismit, erilaiset tekijät, jotka vaikuttavat tyttöihin ja poikin eri ikäryhmiin, ja miten pahantekijät käyttävät hyväkseen lasten heikkouksia ja olosuhteita. Meidän pitää ymmärtää tätä kysyntäpuolta paremmin. Tarvitaan myös vahvempi rooli koulutuspuolelle ja pitää lisätä tie- tietoisuutta ja edistää tästä turvasta käyttäytymistä ja auttaa heitä, jotka joutuvat prostituution pariin. Me tarvitsemme kansalaisyhteiskunnan järkevää toimintaa, eri, kun laaditaan erilaisia strategioita ja ohjelmia. Meidän pitää ottaa huomioon lasten oma tahto, heidän kykynsä ja sitkeytensä ja tunnustaa lasten kokemuksen, erilais, kokemuksen erilaisuus ja miten voidaan taistella sitten näiden tekijöiden kautta. Tarvitaan balanssi sen välillä, että suojellaan lapsia mahdolliselta hyväksikäytöltä ja toisaalta lapsilla on oikeus saada tietoa, osallistua, heillä on oikeus yksityisyyteen ja niin heidän voidaan myös kehittää omaa autonomisuuttaan ne niin tarvit. On peer to peer tarvitaan myös itseapua. Ja sen kehittämistä tarvitaan lapsiystävällistä tietoa, pitää valvoa ja raportointimekanismeja. Näillä keinoin pystytään estämään hyväksikäyttöä. Meidän pitää pystyä suojelemaan uhreja ja pyrkiä saamaan hyviä luotettavia todisteta mukaan lukien itse lapsilta ja nuorilta. Meidän pitää vahvistaa yksilöllisiä valitusmekanismeja, joita lapsilla on käytössään ja varmistaa, että ne ovat turvallisia, niistä on julkista tietoa, luottamuksellisia ja helppoja käyttää. Tarvitaan myös vahvempaa kansainvälistä yhteistyötä, mutta myös yhteyksiä toisaalta oikeussektorin ja lainvalvontaviranomaisten välillä ja toisaalta koulutussektorin last, lapsiviranomaisten viranomaisten välillä. Heillä on tärkeä rooli raportoinnissa. Me pitäisi vaihtaa tietoja ja hyviä käytäntöjä, kun ajatellaan rikosten rajat ylittävää luonnetta, kun ajatellaan esimerkiksi matkustavia seksirikolliset, äh, tämän toiminnan pitäisi kattaa muitakin kuin EU-maita kuvia lasten hyväksikäytöstä usein kehitetään juuri kehitysmaissa, eikä pitäisi unohtaa näidenkään maiden lapsiuhreja. Pitää vahvistaa lainsäädäntöä EU-ssa, e ehkä rikokset siirtyvät muihin lainkäyttöalueisiin. Tämä on yksi syy kehittää kansainvälistä yhteistyötä ja kattavia rikosoikeustoimenpiteitä. Siksi olemme erityisen iloisia nähdessämme, että direktiiviehdotus ottaa tällaisen kattavan lähestymistavan, mitä tulee lasten hyväksikäyttöön seksuaalisessa mielessä mukaan lukien syyttäjälle täytäntöönpano, suojelu ja niin edelleen. Olen tyytyväisiä, että parlamentti on tahtonut tähän kysymykseen. Olemme antaneet yksityiskohtaisia kommentteja direktiiviin ja olemme jättäneet ne tänne oven suuhun, että voitte tutustua niihin. Ja nyt lyhyesti vain toistan joitakin kohteita jotka ovat aivan erityisen tärkeitä UNICEFille. Me ehdotamme, että terminologia, jota käytetään, kun kuvataan erilaisia rikoksia, on Rion julistuksen mukaista Tämä oli kongressi, jossa käsiteltiin lasten hyväksikäyttöä eikä käytettäisi tällaisia termejä, kuten äh, lapsi, äh, seksiturismi, lapsipornografia olisi parempi korostaa lasten hyväksikäyttöä käyttöä prostituutiossa, matkailussa, pornografiassa. Olemme myös tyytyväisiä tästä viittauksesta, joka lapsen etuun, lapsen oikeuteen tulla kuulluksi. Se on aivan erityisen tärkeää, kun suojellaan uhreja. Olemme myös olisi hyvä, että vietäisiin myös muihin avainperiaatteisiin, oikeus elämään, oikeus kehitykseen ja syrjimättömyys. Esimerkiksi on tällainen kysymys, kun puhutaan seksuaalista suojaista tyttöjen ja poikien välillä. Me vaadimme sekä sitovia että vapaaehtoisia velvoitteita yksityisellä sektorilla blokerata tällaisia lapsi, lastenkuvia sieltävää, sieltävää sivustoja Tänään olemme kuulleet, että on puhuttu rangaistuksesta, ja nämä pitäisi olla verrattavissa muihin yhtä vakaviin rikoksiin, ja niitä pitäisi kunnolla täytäntöönpanne. Tiedämme äh, tutkimuksestamme, että maissa on lainsäädäntöä koskien näitä rikoksia, mutta niitä ei kunnolla valvota lainkäytössä, eli täytäntöönpano on siksi erittäin tärkeää varmistaa, että on tarpeeksi sekä huma, huma, inhimillisiä että taloudellisia voimavaroja toteuttaa lakeja käytännössä. Lapsiuhreja pystytään suojelemaan vain rajoitetusti oikeus, onko nyt edessä? kaikkia lapsia pitäisi pystyä suojelemaan, ei vaan silloin, kun kyseessä on joku rikos, joka liittyy esimerkiksi prostituutioon, vaan pitäisi pystyä varmistamaan, että uhrit eivät joudu uudelleen uhriksi. Nyt tämä on lapsen oikeuden pöytäkirjan 10. vuosipäivä jossa taistellaan lapsipornografiaa ja vuosilta vastaan, niin olemme tyytyväisiä. että on uusi johtosan kappale, jossa verrataan niihin jos jäsenvaltioihin tässä direktiiviluonnoksessa, jotka eivät ole allekirjoittaneet tätä yleissopimusta, tekisivät näin. Tämä on myös oikea tilaisuus EUlle osoittaa sitoumusta taistella seksuaalisen väärinkäytöksiä vastaan, hyökkäyttöä vastaan. Sen pitäisi hyväksyä tämä direktiivi ja varmistaa, että se perustaa jo olevassa oleviin hyvin käytäntöihin Eurooppa, Euroopassa. Kiitoksia. Grazie. Adesso la parola. Kiitokset. Ja nyt sitten Meri Banottille puheenvuoro. Hän on ollut myös parlamentin jäsenenä. Nyt hän esittää, edustaa hyväksi käytettyjä ja karoneita lapsia. Niin entisenä jäsenenä muistan, että että aika loppuu aina näissä kuulemistilaisuuksissa kesken. Minä en ole täällä entisenä meppinä puhumassa, vaan edustan kadonneita ja hyväksikäytettyjä lapsia tukevaa kansainvälistä keskusta, joka sijaitsee Washingtonissa DCssä, ja mä olen siellä Äh, äh, johtokunnan varapuheenjohtajana. Vuonna 2002 tämä johtokunta äh, muodosti niin kutsutun Dublinin julkilausuman, jossa tehtiin päätös, että keskitytään nyt torjumaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja seksuaalista riistoa ja torjumaan sitä netissä Tämä on siis Dublinin suunnitelma. Ja nyt organisaationa olemme hyvin tyytyväisiä, että monet meidän suosituksistamme heijastuvat tai ovat siirtyneet tähän direktiiviin. Käyn nyt läpi ihan lyhyesti sellaisia kysymyksiä, joista olen tyytyväinen. Me olemme samaa mieltä kuin määritelmän suhteen, lapsen määritelmä, emmekä usko, että mikään lapsi alle 18 vuoden ikäinen pystyy suostumaan Äh, seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai riistoon. Olemme myös samaa mieltä sen osalta, että lapsen määri, lapsipornografia on määritelty, että tämä määritelmä sisältää myös äh, internetti- ja tietokone-spesifistä äh, sanastoa sellaiset rikokset, jotka liittyvät pornografiaan, ovat kansallisissa rikoslaissa. Siellä on mukana kriminalisointi ja tietoinen hallussapito riippumatta siitä, onko aikomus jakaa tätä tai levittää tätä tietoa me olemme, on hyvä, että on olemassa vanhemmille rikosvastuu, jotka suostuvat lapsensa osallistumiseen. Ja ne, jotka ilmoittavat, mistä tällaista pornografiaa löytyy, ovat myös rikosvastuun alaisina. Tämä, tämä netissä tapahtuva houkuttelu on myös rangaistavaa Tarkoituksena on rangaista sellainen yksilö, joka on osoittanut aikomusta tällaiseen tai, ää, tai taipumusta tällaiseen rikokseen, vaikka sitä ei olekaan täytettyön pantu. Ilmoitusvelvollisuus ää, sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle, opettajille, poliiseille, ää, valokuvien kehittäjille, IT-asiantuntijoille, palveluntuottajille, luottokorttiyrityksille ja pankeille olisi, olisi hyvin tärkeää saada aikaiseksi rikos, eh, ras, lapsiuhrien rikosvastuu tulee eh, poistaa. Ja sitten seuraamukset eh, toistuvista rikoksista kuuluvat näiden raskauttavien asianhaajojen, näihin raskauttavien asianhaarojen. Internetin tulu tulo ja, ja matkustamisen helppous tarkoittaa sitä, että nykyisessä maailmassa vanhat säännöt eivät enää ole voimassa. Lapsista on tullut kauppatavaraa ja lapsiuhrit voivat olla missä tahansa, ihan missä maassa tahansa. Ja olemme samaa mieltä tämän osalta muiden kanssa. Yksi kohta, jota en ole kuitenkaan kuullut tänään, joka meidän mielestämme on hyvin innovatiivinen meidän järjestössämme, on tämä huole, miten lapsipornografia ja rahoituslaitokset voidaan kytkeä. Nyt pitäisi saada luotua sisarjärjestön kanssa, kansallisen järjestön kanssa. Tiedän, että monet aikaisemmat kollegani ja sellaiset, jotka ovat täällä mukana, ovat käyneet Washingtonissa äh, vierailulla. Me olemme perustaneet niin kutsutun lapsipornografian vastaisen rahoituslaitosten yhteenliittymän. Se on uraa uutava yksityisen ja julkisen sektorin yhteenliittyvä, jossa on 90 prosenttia USAn maksulaitoksista mukana. 34 yritystä on mukana tässä yrityksessä. Siellä on johtavia pankkeja, luottokorttilaitoksia, e-maksuverkostoja, kolman, kolmansia, osa, kolmansia osapuolia ja internetin palveluntarjoajia. Ja tämä yhteenliittymä tekee yhteistyötä poliisin kanssa seuratakseen rahoitusvirtoja ja sulkeakseen tämmöiset maksutilit, joita käytetään laittomiin toimiin. Noin 50 prosenttia on yksittäisten sivustojen määrä vähentynyt tämän seurauksena Yhdysvalloissa. Monet näistä kaupallisista sivustoista siirtyvät nyt e, ei-perinteisiin maksutapoihin ja sitten rajoitetaan USAssa käytettyjä tai USAssa myönnettyjä luottokortteja. Tällainen mahdollisuus on nyt sitten Euroopassakin auki ja tämä meidän järjestömme tarjoaa on neuvoantavana jäsenenä Euroopan rahoituslaitosten yhteenliittymän ohjausryhmässä ja annamme neuvoa ja, kokemu- ja esimerkkejä kokemuksistamme USAssa. Tämä kansainvälinen keskus myös tekee työtä pystyäkseen tämän yhteenliittymän globaalia toimintaa tukemaan. Ja meillä on Aasian, Tyynemeren ja Latinan Amerikan alueella jo alueellisia verkostoja. Me pidämme hyvänä tätä suojaamista tai pääsyn, pääsyn estämistä, mutta se ei kuitenkaan ole lopullinen ratkaisu tähän. Se ei poista tätä sisältöä lähteeltä ei myöskään varoitus ja sulku lähestymistapa, tämä notice and take down menetelmä riitä koska se ei pysty varmistamaan sitä, että tämä poistettu sisältö ei sitten ponnahda jossain muualla näytölle. Ymmärrän, että tässä on jo äh, aika pula, kun puhun tämän äh, järjestön nimissä, tiedän, että USA-lainsäädäntö on hieman erilainen kuin eurooppalainen lainsäädäntö. Ja ilmaisunvapaus USAssa on erittäin laaja, äh, äh, sitä koskee erittäin laaja lainsäädäntö. Meidän lopullinen tavoitteemme on kieltää tiettyjen kuvien uudelleen jakaminen Ja meillä on yhteistyötä tämän alan kanssa, kuten Microsoftin kanssa. Ja lopuksi on selkeää, että ei ole mitään helppoa yksittäistä ratkaisua tähän ongelmatiikkaan. Nykyinen internetin helppopääsyisyys ja online-tekniikoiden syntyminen ovat antaneet tekijöille mahdollisuuden katsoa, kaupata, ladata ja, ja, ja kaupata näitä kuvia. Voin sanoa, puheenjohtaja, kun meillä oli 2002 Dublinissa tämä kokous, niin uskon, että kukaan meistä eikä kukaan muistakaan, jotka eivät tällä alalla toimi, voinut ymmärtää vielä silloin, mistä oli kyse ja silloin ajateltiin, että tämä nyt oli itse asiassa vain turhan päiväistä viihdykettä. Ja nyt voin ilolla sanoa, että monet täällä mukana olevat järjestöt, myös Eurojust, elimenä itse eivät varmasti 2002 vielä silloin tiedostaneet tätä ongelman laajuutta, joten on hyvä, että nyt meillä on paljon realistisempi kuva siitä, mistä tässä on kyse lasten seksuaalinen hyväksikäyttö netissä. Tämä ei ole mitään epäselvää. Tämä on selkeä rikos lapsia kohtaan ja olen kiitollinen, että sain tulla tänään puhumaan tänne paneeliin asiasta. Kiitos. Kiitokset kaikille. Kello on puoli seitsemän jo, joten meidän täytyy päättää keskustelumme ja huomenna aamulla meillä on pitkä ai, aamupäivä, alamme kello yhdeksältä. Meillä on hyvin kiinnostavia asioita, käytännönläheisiä kysymyksiä käsiteltävänä, hyvin monia järjestöjä paikalla. E, kiitokset teille kaikille, jatkamme huomenna ja kiitokset myös tulkeille.